mikä täällä on oikein esityslista, sillä minä en tiedä, eivätkä avustani myöskään, että mitä täällä nyt aiotaan käsitellä. Ich warte darauf, dass kollegi... Odottelen, että kollegat nyt saapuvat paikalle. Kiitoksia kuitenkin tästä kärsimättömyydestä, joka edistää nyt valiokunnan työskentelyä. Akateeminen vartti on kohta kulunut loppuun ja voimme aloittaa kokouksen. Ja nyt siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Eli Kukanin mietintö rahoitusvälineistä ja pyydämme, että esittelijä Kukan kertoo meille vähän tilanteesta tällä hetkellä. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. I can, I can confirm that you were on time. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Te olitte itse ajoissa. Minä voisin todistaa, että te odotitte muita, jos ollaan reiluja näin on. Nyt mitä tulee tähän mietintöön, haluaisin kor- korostaa sen poliittista tärkeyttä. Tässä valiokunnassa me aina kiinnitämme hyvin paljon huomiota naapurustopolitiikkaan ja myöskin välineisiin ja Euroopan parlamentin rooliin lain säätäjänä. Se antaa mahdollisuuden suunnata apua, tukea naapurustomaihin ja korostaa poliittisia prioriteetteja, joita parlamentilla on ja meillä on kerran seitsemässä vuodessa tämä mahdollisuus, joten meidän pitäisi nyt tarttua siihen täysin. Tämän mietintöluonnoksen laadinnassa olen kuullut paljon sidosryhmiä. kumppanuusmaiden edustajia, niiden viranomaisia ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Tämä oli mielenkiintoista ja minä halusin päästä mahdollisimman pitkälle ja saada mahdollisimman paljon mielipiteitä niiltä, joita näiden välineiden käyttö koskettaa. Komission edustajat ja ulkosuhdehallinnon edustajat ovat olleet myöskin hyvin avuliaita. Mitä tulee komission aloitteeseen, se heijastaa niitä hiljattaisia haasteita ja tilanteita, joita Euroopan naapurustoalueella on, ja niitä toimia, on viime vuoden jälkeen ryhdytty. On muutamia asioita, joita haluaisin erityisesti tuoda esiin. Ensinnäkin kasvanut koher- koherenssi naapurustovälineiden ja ohjelmisto, ohjelmavälineiden välillä. Ja sitten myöskin tämä räätälöity lähestymistapa, naapurusto-ohjelmat, jotka on suunniteltu jokaiselle naapurimaalle erikseen, jotta voisimme varmistaa, että jokainen naapurustomaa pääsee niin pitkälle kuin sen kunnianhimo ja kapasiteetit sallivat ja myöskin vahvempi tuki niille maille, jotka ovat rakentamassa demokraattisia yhteiskuntia ja tekevät uudistuksia. Ja tämän mietintöluotoksen suhteen meillä on tarkistuksia tehty komission aloitteeseen ja haluaisin aluksi korostaa, kuten tänä aamunakin eh, puheenjohtaja Brock korosti tiettyjä tarkistuksia, joita on esitetty. Ne ovat yhteisiä kaikkiin rahoitusvälineisiin, kaikissa rahoitusvälineisiin liittyvissä mietinnöissä. En nyt mene niissä yksityiskohtiin. Haluaisin myös sanoa, että paketti lähestymistapa, jonka me olemme nyt omaksuneet, on hyödyllinen ja sillä pitäisi pitäytyä loppuun asti. Luonnokseen liittyen haluaisin vielä sanoa, että olen valmis korostamaan vielä enemmänkin tätä erittäin hyvää lähestymistapaa ja sitä tosiasiaa, että naapurustopolitiikka ja sitä tukevat dokumentit, niin tulisi ennen kaikkea tukea ihmisoikeuksia ja perusvapauksia, demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden tukemista. Haluaisin silti vielä enemmän eriyttämistä. Tämä saataisiin siten toteutettua, että toimeenpanomekanismi otettaisiin asetustekstiin selkeästi mukaan. Me voisimme näin käyttää strategista ohjelmointia, asiakirjoja, jotka olisivat monen vuoden ajan kunkin maan kohtaan käytössä ja me voisi tarjota lisää tukea sitten vuosittaisella tasolla niille maille, jotka pyrkivät saavuttamaan päämääriä tai jotka ovat demokraattisen siirtymäkauden vaiheissa. Tässä haluaisin myöskin viitata kumppanuus tähän Partnership Societies-välineeseen. Minä ehdottaisin, että se otetaan kaikkiin näihin välineisiin mukaan. Ja ehdottaisin myöskin, että kansalaisyhteiskunnalle annetaan erityinen rooli ja että Euroopan unioni varmistaa, että oikeisiin toimiin ryhdytään, jotta kansalaisyhteiskunnan mahdollisuus täyttää oma roolinsa suunnittelussa, toimeenpanossa ja seurannassa näiden välineiden kohdalla. Sitten haluaisin korostaa, että komission ponnistukset rationalisoida näiden instrumenttien sovellusalaa ovat hyviä, niin että ne todella tukevat naapurustopolitiikkaa ja minä uskon, että olisi päämääriemme vastaista lisätä monia lisätavoitteita, sillä on olemassa riski, että tämä tekee tästä ohjelma asiakirjasta jonkinlaisen toivelistan ja se vesittäisi välineiden käyttöä, tekisi niistä vähemmän relevantteja. Odotan mielenkiinnolla huomioitanne ja olen vapaa keskustelemaan kollegoiden ja varjoesittelijöiden kanssa. Meillä on vielä aikaa keskustella ja esittää tarkistuksia, jotta saisimme aikaan mielekkään asiakirjan. Kiitoksia. Much, uh, Mr. Kukan for... Kiitoksia Kukan näistä tiedoista. Tätä mietintöä käsitellään nyt ensimmäistä kertaa valiokunnassa ja seuraavaksi puheenvuoron saa Arlakki, olkaa hyvä. Very little to say. Minulla on hyvin vähän sanottavaa. Me tuemme aivan täysin tätä mietintöä. Se on hyvin koottu ja täältä taustalta näkyy ulkoasian ministerin työskentelytapa. On hyvä, että tehdään yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa, järjestöjen ja eh, ammattiyhdistysten kanssa ja parlamentin rooli on myös tärkeä, kun katsotaan naapuruspolitiikan täytäntöönpanoa ja pitäisi saada aikaiseksi enemmän tätä perättä käyttäen, että vähemmällä vähemmän. Tähän tarvitaan selvä esikuva-analyysi myös. Ja myös tämä delegoiden aktien tai delegoiden säädösten ajatus on hyvä, mutta joitain parannuksia olisi ehkä hyvä tänne vielä laittaa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten Flot. Greens. Merci, monsieur Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esittelijälle. Te olette hyvin paljon keskustelleet ennen näitä tarkistuksia ja teillähän oli tavoitteena siirtää naapuruuspolitiikan uudet tavoitteet tähän mietintöön, erityisesti demokratialiikkeet, jotka nyt ovat Pohjois-Afrikassa jyllänneet runsaan vuoden verran. Teillä nyt kun on tämä tavoite, niin Osittainhan tässä on viitattu siihen, että pitäisi olla toimielinten mekanismi, jolla voidaan ottaa kaikki tasot mukaan, eli siis arviointiin erilaiset toimijat, kansalaisyhteiskunta eri maissa. Se on tietysti äärimmäisen keskeistä. Ehkä voisin hiukan rikastaa tätä ehdotusta ja miettiä, mikä voisi olla tällainen institutionaalinen mekanismi. Ja ehkä pitäisi korostaa kapasiteettia maissa, tämä domestic accountability, eli yritykset pystyvät itse arvioimaan tehokkuutta niiden toimien osalta, joita on toteutettu naapuruspolitiikan alalla. Tähän viitattu myöskin tähän DIP demokratiaan. Sitä kohtaa voidaan tietysti vielä vahvistaa näissä ehdotuksissa, joita tehdään. Ja sitten mietinnössä ehkä pitää täsmentää näissä termeissä, niin kuin komissaari itsekin teki, kun puhutaan demokraattisista puolueista, järjestäytymisvapaudesta, mielenosoitusoikeudesta, riippumattomasta oikeuslaitoksesta, korruption torjunnasta, turvallisuudesta, armeijan demokratisoitumisesta, miesten ja naisten tasa-arvosta. Tämähän on vahva osa tätä komission ehdotusta viime vuodelta. Eli meidän pitäisi nyt tehdä tästä syvädemokratiasta todellisuutta. Ja siitä pitäisi tehdä jonkinlainen linja, joka koskettaa kaikkia ohjelmiamme alasta huolimatta. Mielestäni se olisi erittäin tärkeää. Ja tässä on käytetty enemmän, enemmällä periaatetta. No ehkä meidän pitää, pitää vielä tarkemmin täsmentää tätä näkymää, jota tämä enemmän enemmällä periaate asetuksen kautta koskettaisi kaikkia osia, joilla toteutetaan tehokkaasti näitä toimia. No sitten vielä viimeinen kohta. Eli talouskehitys ja talouskumppanuus, jotta etenemme selkeästi 2000-luvulla. Eli olemme osallistavia sosiaalisissa kysymyksissä, mutta kunnioitamme myöskin luonnonvaroja, kiinnitämme huomiota hiilijalanjälkeen. Eli meillä on tässä nyt mahdollisuus tukea naapurialueillamme tällaisia osallistavia talouksia. No niin, siinä nyt minun puolestani olivat tärkeimmät Muutaman tarkistuksen näistä vielä laadin. Ja varmaan teiltäkin tulee sitten vielä tarkistuksia, ja uskomme, että olemme ihan oikealla tiellä. Kiitoksia. Sitten Guesta, Maija. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos edustaja Kukaan tästä tekstistänne. Minun ryhmäni arvostelee kovasti naapuruspolitiikkaa. Näin on tehty aikaisemmin ja nytkin, koska me olemme hyvin vaativia. Kun keitetään tämä käsite enemmällä enemmän ja ajatellaan, että pitää panostaa niihin maihin, joissa lähdetään tekemään uudistuksia, niin tämä on periaatteessa hieno periaate. Mutta käytäntö on kuitenkin erilaista jos ajatellaan esimerkiksi Marokon tapausta esimerkkinä, no Marokolle on annettu pitkälle edistynyt status ja näin siis naapuruspolitiikan puitteissa kyseessä on kaikista korkein aste Välimeren alueella. Mutta Marokko, vaikka jotkut pitävät sitä esimerkillisenä täällä, niin jos Marokon demokratian taso katsoo, niin siellä viimeisiin vaaliin osaistui 23 prosenttia äänestäjistä virasten lukujen mukaan, jos asia katsotaan ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta. Marokko on valloittanut autonomisen alueen, joka, jolta siirtomaa valta ei ole vielä purettu ja odotetaan Eh, YK päätöstä asiaan. Eli periaatteessa nyt pitäisi ajatella, että jotkut periaatteet Euroopan unionissa unohtuvat. Sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus köyhyyden torjumiseksi, toisaalta laadukkaan työllisyyden luominen ja kolmanneksi talous- ja tuotantomallien kestävyys. Me emme kuitenkaan näe, että enemmällä enemmän periaatteen mukaan oltaisiin kovinkaan vaativia näillä aloilla. Ja esimerkkejä löytyy muitakin, esimerkiksi Israelin valtio. Mehän melkein annamme sille tämän eh, edistyneen statuksen. Tämä eh, Libanon selfkauksen jälkeen pysäytettiin, mutta hyvin lähellä oltiin. Meidän pitäisi uudelleen miettiä Euroopan unionin arvoja, jotka ovat nyt kuitenkin häviämässä täysin. Kuitenkin tämä 2020 strategia ja talousstrategia on se, joka halutaan asettaa etusijalle naapuruspolitiikassa. Me haluamme, että nämä maat pystyisivät katsomaan meistä esimerkkiä mutta minun ryhmäni vastustaa 2020 strategiaa, Lissabonin strategiaa ja taloudellisia eh, suuntaviivoja, joilla halutaan purkaa säätely markkinoilta. Sehän on perusperiaate täällä ja siksi me emme toivo Euroopan unionia tulevaisuutena millekään lähimaalle. Tämä Etelä-Euroopassa on viemässä meidät täyteen vararikkoon aivan kirjaimellisesti Maastrichtin sopimuksesta alkaen on hyvin dogmaattisesti pyritty eh, muuttumaan, muuttamaan eh, talouspolitiikkaa, olloin pyrkineet siihen, että pitäisi olla julkista taloutta ja tapoja puuttua talouselämään. Euroopan keskuspankista pitäisi tehdä julkinen pankki. Sen pitäisi olla pankki, joka luotottaa suoraan eh, eri tahoja. Tarvittaisiin yhteinen valtiovarainministeriö, kaikkea tätä ei ole Euroopan unionissa, eli minun ryhmäni ei nyt halua asettaa esimerkiksi tai malliksi jotain sellaista, jota itse arvostelemme. Meidän ryhmämme on paljon vaativampi ja paljon selvempi sanoissaan. Ja sitten vielä lopuksi olemme siitä mieltä, että me tarvitsemme kumppanuusalueita, emme vapaakauppa-alueita. Ja loppuesimerkki vielä naapuruspolitiikasta. Espanjan hallitus on juuri ilmoittanut, että Saudi-Arabialle myydään 220 taisteluvaunua. Jos tämä on hyvä esimerkki tästä periaatteesta enemmällä enemmän, niin tässä tapauksessa minun ryhmäni haluaa täysin erottautua tästä Saudi-Arabia, jossa on YK on päätösten vastaisesti rumisia rangaistuksia, jossa naisten asema on sellainen, että naiset eivät voi eh, ajaa autoa tai käyttää julkisia kulkuvälineitä ja se myös eh, valitti Bahreinin, mutta kuitenkin tämän periaatteen mukaisesti on myyty 220 tällaista taisteluvaunua eh, tälle maalle. No, herra Kukaan varmasti ymmärrämme, että me tulemme kovasti arvostelemaan ja hyvin tarkkaan tutkimaan tätä uutta naapuruspolitiikkaa. Mayer, en. Kiitoksia. Seuraavaksi Ibris Ďakujem pekne. Vidím práve, že nemám tlmočníkov. Pre... Kiitoksia hyvin paljon. Huomaan, että Ruotsista oli tulkkaus, joten nyt minä puhun slovakiksi. Hyvin lyhyesti haluaisin sanoa, että olen täysin samalla linjalla edustaja Kukanin tekstin kanssa, joka on erittäin hyvin laadittu. Ja prioriteetit, joita edustaja Kukan tässä esitteli, ovat sellaisia, että jaan ne itsekin. Luen jälleen kerran uudelleen tämän tekstin hyvin läheisesti ja jos minulla on mitään ehdotuksia, lähetän niitä edustaja Kukanille tarkistusten muodossa. Olen samaa mieltä siinä, että meidän ei pitäisi topata tätä tekstiä enää enempää. Siitä ei pitäisi tulla mikään ostoslista. Meidän pitäisi säilyttää teksti mahdollisimman paljon sellaisena kuin sen alun perin oli. Kyllä, minä olen tähän tyytyväinen. Kiitoksia. ei jos minulla on ehdotuksia, lähetän tarkistuksia. Kiitos. Thank you very much, Madam Ibrisagic. Kiitoksia. Seuraavaksi Jaakon Saari. Joo, kiitoksia puheenvuorosta. Minäkin yhdyn näihin mietinnön kiitoksiin. Haluan vain yhteen asian kiinnittää huomiota, joka mietityttää ja joka on ainakin minun kotimaalleni Suomelle on erittäin vaikea asia, on se, että tästä on vaarassa se, että tämän no, pohjoisen ulottuvuuden Northern Dimension aloite siirretään tästä naapuruuspolitiikkainstrumentista enistä tähän partnership-instrumenttiin. Ja kysymykseni, kysymykseni on, että miksi? Ja pelkään, että tässä on tietynlainen väärinkäsitys taustalla. Nimittäin pohjoinen ulottuvuus ei ole ainoastaan tärkeä Venäjälle, mutta koko Baltian alueelle – ja tähän Euroopan unionin Baltit, Balt, Itämeren alueen strategialle ja erityisesti ähm, kysymykselle koko Pohjois, Pohjoismaissa. Ja tässä on myös tämä paljon puhuttu arktinen ulottuvuus. Ja tämän takia pohjoisen ulottuvuus, pohjoinen ulottuvuus sopii paremmin ja sen pitäisi jäädä tähän eniin eli neighborhood instrumenttiin. Eh, tämä pohjoinen ulottuvuus, varmaan kaikki eivät tunne tätä, tämä on osoittanut kuinka eh, pystymme saavuttamaan suhteellisen pienellä määrällä rahaa erittäin hyviä ja konkreettisia tuloksia. Ja siksi on nyt pelko se, että tämän pohjoisen ulottuvuuden rahoitus kärsii tästä muutoksesta. Ja tämä rahoitus on tietenkin erittäin olennaista koko Euroopan pohjoiselle alueelle. Ja siksi tämän siirtäminen tähän partnership-instrumenttiin ei, ei varmista tätä, tämän pohjoisen ulottuvuuden rahoitusta. Ja mä toivoisin, että tähän voitaisiin vielä puuttua, koska, koska vaikka tämä on yksityiskohta tässä suuressa kokonaisuudessa, niin tämä on kuitenkin erittäin, er, erittäin tärkeä asia pohjoisille alueille. Kiitoksia. Thank you very much, madame. Kiitoksia. Ennen esittelijää antaisin puheenvuoron vielä ulkosuhdehallinnon edustajalle ja komissiolle. Ensi, ensin ehkä komissio. Cornaro. Please, the floor is yours. Uh, good afternoon, Markus Cornaro, Director Neighborhood in uh, D- Kiitoksia. Olen DIVKO pääosastosta ja kiittäisin ensin esittelijää Kukania sekä yhteistyöstä ja monista elementeistä, jotka on otettu mukaan mietintöluonnokseen. Hän viittasi tiettyihin asioihin, jotka ovat osana pakettilähestymistapaa. Sama pätee tässä, joten en nyt viittaa enää näihin delegoituihin säädöksiin tai muihin horisontaalisiin kysymyksiin, mutta panemme merkille, miten ne on tässä otettu esille. Erityisen hyvänä pidämme sitä, että on vahvistettu politiikkaa, esimerkiksi tarkistus 30, joka liittyy yhteistyöhön kansalaisyhteiskunnan kanssa naapuruuspolitiikassa. On hyvä, että tätä kohtaa on vielä edelleen vahvistettu. Myöskin on hyvä, miten tässä mietinnössä on tehty ero enemmän enemmän lähestymistavan välille. Ja siinä on tarkistuksessa 42 tehty tästä asiasta. Ja huomauttaisin, että tästä on kovasti keskusteltu myöskin neuvostossa ja että vähän täsmällisempää kielenkäyttöä voitaisiin käyttää tässä kohtaa. No sitten pari kysymystä, jossa täytäntöpano on hankalaa. Tarkistus 47, yhteinen ohjelmointi me tuemme sitä, mutta sitä on vaikea tehdä ilman jäsenvaltioiden tukea. Sitten tarkistus 7, eli tasapaino itäisen ja eteläisen ulottuvuuden välillä. No, tätä on vaikea nyt kirjata asetukseen, kun haluamme kuitenkin pitää kiinni tästä eriyttävästä lähestymistavasta. Me tuemme tätä, mutta sen pitäisi olla yksi osa, eli jos otettaisiin mukaan, niin se pitäisi ottaa sitten muiden välineiden rinnalle. Pohjoisesta ulottuvuudesta voin vakuuttaa suomalaiselle edustajalle, että pohjoisella ulottuvuudella on hyvin paljon mahdollisuuksia rajat ylittävässä yhteistyössä tämän välineen osalta, mutta katsomme, että myöskin muita välineitä, esimerkiksi kumppanuusvälineitä ja alakohtaisia kehitysyhteistyövälineitä voidaan käyttää myöskin pohjoisessa ulottuvuudessa tulevaisuudessa. Eli ei ole mitään riskiä, että tämä tärkeä politiikan ala jäisi sivuraiteille, mutta tämä on tosiaankin asia, josta on keskusteltu neuvostossa. En nyt halua puhua liian pitkään ja haluaisin vielä kerran kiittää näistä rakentavista keskusteluista, joita on käyty tämän asian tiimoilta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten ulkosuhdehallinnon edustaja. Kuka sieltä haluaa käyttää puheenvuoron? Yes, good afternoon. It's Anna Kyllä, hyvää iltapäivää. Olen ulkosuhdehallinnosta ja haluaisin sanoa, että tämän naapuristopolitiikan rahoitusvälineen suhteen me olemme mukana neuvotteluissa komission kanssa ja haluaisin täysin tukea komission edustajan äskeistä huomiota. Kiitoksia. Very clear and short. Kiitoksia tästä lyhyestä lausunnosta. Sitten esitteli vielä Kukan. Chairman, I... Kiitos puheenjohtaja. Minä voin puhua lyhyesti. Aivan ensiksi haluaisin kiittää kaikkia kollegoja. Mitä tulee Lakin ja Flootren kommenteihin, voin yhtyä niihin. He aikovat siis esittää nämä tarkistukset. Nämä ovat hyviä täsmennyksiä, ne liittyvät hyvin minun ajatuksiini ja mielelläni teen yhteistyötä ja otan ne tänne mukaan. Mitä tulee sitten edustaja, edustaja Meerin sanoihin, olen tietoinen ryhmänne kannasta. Voin yhtyä yhteen ajatukseen te sanoitte, että enemmällä enemmän on hieno periaate, mutta sen täytäntöönpano vaikeutuu. Voin yhtyä tähän, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että täytäntöönpano on mahdollista. Ja siksi me esitimme tätä välinettä, jotta tätä erinomaista asiakirjaa voidaan käyttää. Minä en nyt puhu maakohtaista tilanteesta, jos ajatellaan esimerkiksi Saudi-Arabiaa, niin se ei muuten ole mukana naapuruuspolitiikassa. Ja sitten Rova saarelle sanoisin, että me keskustelimme pohjoisesta ulottuvuudesta. Me kyllä harkitsimme tätä asiaa ja ymmärrän aivan täysin teidän huolenne, että ehkä jotenkin pohjoinen ulottuvuus unohtuisi, ja tämähän ei olisi hyvä asia. Mutta se, mitä komissiosta herra Coronado sanoi, on kuitenkin sama lopputulos, mihin me päädyimme. Ja mitä Venäjään tulee, niin Venäjä on kyllä ihan tarpeeksi hyvin jo mukana tässä välineessä. Jos ajatellaan rajat ylittävää yhteistyötä, niin sen osallistuminen on tässä objektiivisesti kunnolla jo selitetty. Ja herra Coronaro sanoi, että on toidenkin ulottuvuus, tai tämä, tähän ulottuvuuteen voitaisiin palata muissa välineissä. Tässä yani, raportissa mietinnössä lähdetään liikkeelle Shivetsin ja Marja Davidin aikaisemmasta työstä. Ja tekin mainitsitte täällä nyt muita asioita, arktinen ulottuvuus ja niin poispäin. Jos tänne aletaan nyt lisäämään muitakin asioita, niin sitten pahoin pelkään, että tämä mitenkään parantaisi tätä välinettä tai tekisi siitä pragmaattisempaa mm, päinvastoin, mutta olen kyllä mm, täysin tietoinen tästä, mitä sanoitte pohjoisen ulottuvuuteen liittyen. Ja sitten herra Koronaro, hän nyt kertoi tästä seikasta ja hän mainitsi eri tarkistukset nyt. Voin varmasti jatkaa keskustelua Tämä on monimutkainen väline, mutta jos me käytämme myönteistä lähestymistapaa, jota tähän asti on ollut, niin varmasti pääsemme hyväksyttämään kompromissiin. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Tämä ensimmäinen keskustelu päättyy tähän. Määräaikatarkistusten jättämiselle on 14. kesäkuuta puolelta päivin ja kahdeksan valiokuntaa laatii lausuntoja tähän mietintöön naapuruusvälineestä. Sitten seuraava kohta esityslistalla. Eli käsittelemme lainsäädäntömietintöä. Eli Mauron mietintö kolmansien maiden kanssa tehtävän kumppanuusyhteistyövälineen perustaminen. Ja tässähän käytetään työjärjestyksen sääntöä 50, koska tämä liittyy taloudelliseen yhteistyöhön ja kansainväliseen kauppaan. Andri Kiine on lausunnonlaatija ja sitten käymme 7. kesäkuuta keskustelua tästä komission ja ulkosuhdehallinnon ja neuvoston kanssa. Ja nyt antaisin puheenvuoron sitten Maurolle ja hän saa alustaa tämän aiheen. Si, grazie, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että voimme nyt käydä tätä keskustelua ja täytyy myöntää, että olisin halunnut kuulla mielenpitoja, mielenpiteitä jo varjoesittelijöiltä jo valmisteluvaiheessa. liittyen tähän asiakirjaan ja myöskin mitä tulee muiden valiokuntien lausuntoihin. Olen nyt odotellut, mutta puheenjohtajakokouksen ja valiokuntien puheenjohtajien kokouksen päätökset ja oikeudellisen yksikön lausunto ovat sitten määritelleet meidän mandaattimme, joten olen iloinen siitä, että nyt kun me määrittelemme näitä toimivaltuuksia, niin voimme nyt edetä vauhdikkaammin. Ja Andrikinin ja muiden varjoesittelijöiden kanssa. Kun analysoidaan komission ehdotusta liittyen kumppanuusvälineeseen, niin olen keskittynyt kolmeen seikkaan, jotka mielestäni ovat keskeisiä. Ensinnäkin edunsaajamaat, eli maat, jotka hyötyvät näistä ohjelmista, jotka saavat rahoitusta kumppanuusvälineestä. Eli täytyy yrittää ymmärtää, kuinka näitä maita voidaan tukea. Ja sitten perusperiaatteet, jotka täytyy yyttää, liittää tämän välineen käyttöön. Ja sitten yhteistyöalueet, jotka täytyy rahoittaa kumppanuusyhteistyövälineestä. No kukaan jo selitti tästä delegoiduista säädöksistä. Brockhan on tehnyt tämän jo aamulla. Mehän tiedämme, me olemme hyvin pitkälti samoilla linjoilla. Ja meidän pitää myöskin varmistaa parlamentin demokraattinen valvonta, mitä tulee strategisiin ohjelmiin eri rahoitusvälineiden osalta. Se on hyvin keskeistä. Eli kumppanuusyhteistyöväline ei ole poikkeus tässä mielessä. Eli meillä on tästä samanlaiset näkemykset. Sitten edunsaajamaat ja yhteistyöhankkeet, joita rahoitetaan tästä välineestä. No, minä halusin vahvistaa tämän välineen globaalia luonnetta. Tätä välinettä tulee käyttää ei pelkästään, kun ajatellaan EUn strategisia kumppaneita, vaan kaikkia kolmansia maita, jotka ovat strategisia, kun ajatellaan EUn etuja. Eli strateginen elementti ei liity itse maahan, vaan siihen, millaisia etuja EUlla on jossain tietyssä maassa. Eli jos nyt tästä vielä jatkan hiukan, niin mielestäni tällä lähestymistavalla voidaan tehdä selväksi, että vaikka tässä on vähemmän rahoitusta kuin muissa välineissä, niin poliittisesti tässä on kuitenkin joustavuutta joka tekee tästä erittäin hyödyllisen välineen, kun haluamme toteuttaa EUn strategiaa. Eli minun nähdäkseni tämä ero on tärkeä, koska tällä tavalla voidaan käyttää käytössä olevia resursseja, ei pelkääntään niissä maissa, jotka ovat jo strategisia kumppaneita, vaan kaikissa maissa, jotka ovat maantieteellisesti tai alakohtaisesti tärkeitä, kun ajatellaan Euroopan unionin etuja. Sitten tämä lähestymistapa. Olen laatinut tarkistuksia, ja kuten nyt kukaankin korosti, niin meidän pitää ottaa mukaan kansalaisyhteiskunta silloin, kun määrittelemme yhteistyöohjelmia kolmansien maiden kanssa. Täytyy sanoa, että olen saanut tähän tukea ja kokemusta hyvin paljon. Minulla on kokemuksia. Olen ollut yhteydessä hallituksiin, jotka ovat olleet hyvin aktiivisia näissä kysymyksissä, joten meidän täytyy todellakin korostaa tätä seikkaa. Ja myöskin korostaisin sitä, että meillä pitää olla tiukat ehdot. Meidän on luotava mekanismeja, joiden avulla voimme keskeyttää yhteistyöhankkeet. Silloin, kun tällä tavalla voidaan parantaa EUn arvoja, esimerkiksi tiettyjen perusoikeuksien kunnioittaminen, vaikkapa No, monet kollegat ovat tästä jo puhuneet aikaisemmin. Eli kaikki ehdollisuuteen liittyvät seikat, jotka eivät estä EUn toimintaa, kun se yrittää edistää omia asioitaan, myöskin taloudellisesti. Eli meidän täytyy puolustaa näitä perusarvoja ja omia etujamme – Esimerkiksi meidän täytyy suojella omia investointejamme kolmansissa maissa. No sitten mitä tulee yhteistyöaloihin, minun nähdäkseni tämä on kaikkein tärkein kohta, joka määrittelee tämän välineen hyödyllisyyden. Komission ehdotukset minun nähdäkseni korostavat sitä, miten tätä välintä käytetään ulkosuhteissa, mutta sillä on ehkä liian yleinen luonne ja se saattaa heikentää välineen strategista luonnetta. Ja tarkistukseni tässä kohtaa tähtävät siihen, että määritellään uudelleen tämä poliittinen toiminta kumppanuusyhteistyövälinen käytössä. Eli meidän pitää vahvistaa kahdenvälistä vuoropuhelua ja monenvälistä vuoropuhelua. Meidän pitää keskustella globaalista hallinnosta – ja erityisesti meidän pitää saada riittävästi resursseja, jotta voimme toteuttaa kansainvälisten huippukokouksien, esimerkiksi G20-kokouksien tuloksia. Ja tällä tavalla voidaan edistää vakauttaa ja juurruttaa eurooppalaisia arvoja, kun olemme yhteydessä kumppaneihimme. Ja kiitän kollegoita heidän avustaan ja nyt odottelen sitten kollegoiden huomioita ja kritiikin aiheita. Oh, sorry. Again, thank you very much, Mr. Kiitoksia, Mauro, näistä huomioista. Seuraavaksi Andri Kiinen. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kollegoille ilmoittaa, että eilen kansainvälisen kaupan valiokunnassa me esittimme tarkistuksia kumppanuusyhteistyövälineen tekstiluonnokseen ja meillä on ollut kollega Maria Mauron kanssa hyvin hyödyllinen kokous, jotta voisimme selventää eräitä asioita ja ymmärtää paremmin tarkistuksia, joita on tähän asetusluonnokseen nyt tehty. Kumppanuusyhteistyöväline on yksi naapurustopolitiikan välineistä ja se tekee mahdolliseksi tukea ulkoisia Euroopan unionin politiikkoja. Kuten me olemme ymmärtäneet asian, välineellä on kolme päämäärää. Ensinnäkin kansainvälisen Eurooppa 2020-strategian aspektin tukeminen. Sitten, ja tämä on meille, meidän valiokunnalle hyvin tärkeä Kaupan ja markkinoille pääsyn tukeminen, eurooppalaisten yritysten, yritysten PK-yritysten markkinoille pääsyn tukemisen vuoksi ja sitten Euroopan unionin valio, arvojen ja intressien tukeminen näiden päämäärien linjoilla me ehdotamme, että vahvistaisimme kansainvälisen kaupan aspektia, eli sitä, että tätä välinettä voitaisiin käyttää myöskin kansainvälisen kilpailukyvyn tukemiseen ja protektionismia vastaan ja Euroopan unionin intressien tukemiseen ja eurooppalaisten yritysten tukemiseen. Kuten tässä komission ja ulkosuhdehallinnon edustajat ovat paikalla, haluaisin heiltä tiedustella, voisivatko he antaa tarkistuksista oman mielipiteensä. Nämä ovat tärkeitä molemmille valiokunnille. Kyseessä on tarkistusluonnos. Inta ehdottaa, että vähennetään monivuotisten indikaattoriohjelmien tasoja 20 prosentista 10 prosenttiin. Tarkistus, jonka Mario Mauro on e- esittänyt, e- tähtää siihen, että tämä kappale poistetaan kokonaan. Mielestäni tämä vähennys olisi hyödyllinen. Komission ehdotus säilyttää 20 prosentin taso on liian korkea Ja minä arvostaisin tässä teidän näkökantojanne. Se, mikä on tärkeää, on se, että tuemme täysin Afetin esittelijän kantaa siitä, että meidän ei tulisi tämän välineen soveltamisalaa rajoittaa vain suuriin maihin, kuten Kiinaan ja Yhdysvaltoihin, jotka ovat tärkeitä toimijoita itsessään meidän tulisi ottaa mukaan myös muita alueita, maita, jotka voisivat olla mielenkiintoisia ja strategisesti hyödyllisiä poliittisesti ja taloudellisesti ja kaupan kannalta hyödyllisiä Euroopan unionille tulevaisuudessa. Eli tukisin Mario Mauron tarkistuksia tässä suhteessa. Kiitoksia. Thank you very much, uh, Madame. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten komission ja ulkosuhdehallinnon yhteisen neuvottelutiimin edustaja. Ensin ehkä Mathieu ulkosuhdehallinnosta. Thank you very much. Uh, Kiitos siitä, että saimme puheenvuoron. Komission edellisten puhujen lailla haluaisin korostaa sitä, että olemme ulkosuudenhallinnon ja komission yhteinen eh, tiimi ja tiedän, että tässä on aikaa vähän, eli pyrin nyt vastaamaan yleisesti ja huomioimaan nämä erityiset kysymykset. Me olemme sitä mieltä, että kumppanuusväline, jota esitämme, on museuria aukova siinä mielessä, että se on globaali ja tämä korostuu myös näistä estetyistä tarkistuksista toisin kuin ICA ja ICA+, Plus, jotka ovat maantieteellisesti rajoitettuja. Ja tärkeintä olisi tukea ulkoisia ulottuvuuksia, jotka liittyvät 2020 strategiaan, mutta tiedän, että täällä kiinnostavat monet asiat, kuten ilmastonmuutos ja energiaturvallisuus, ja nämähän käyvät ilmi näistä tarkastuksista, mitä te esitätte, ja ne vahvistavat ajatuksia tässä välineessähän me nyt pyrimme pääsemään pois tuosta kehitysajattelutavasta. Eli tässä on nyt kyse yhteistyöstä maiden kanssa, joilla on yhä tärkeämpi rooli maailmanlaajuisesti. Näin siis kumppanuusväline täydentäisi sitä, mitä meillä on nyt olemassa nelosluvun alaisuudessa. Näin EU voi saada aikaiseksi suhteet strategisesti tärkeisiin maihin, niitä voidaan puhua politiikasta. Tässä kyseessä ovat siis poliittisesti tärkeät maat, mutta myös muut kuin strategisesti tärkeät maat määritelmän mukaisesti, mutta kuitenkin tärkeitä meille. Ja jos EUlla ei jossain asiassa ole kumppanuuksia, niin tämäkin voisi meitä auttaa näin. Eli tästä olisi tukea USAan, Japanin, Kanadan, Brasilian, Venäjän tai Intian kaltaisten maiden kanssa. Meillähän on jo pitkään tehty yhteistyötä. Meillä on nyt toimintasuunnitelmia, huippukokouspäätelmiä, joskus myös puitesopimukset ja puhutaan kauppasopimuksista ja erilaisista sopimuksista, joita päivitetään jatkuvasti puitesopimuksiin. Tällaiset asiat löytyvät näistä estetyistä tarkistuksista, kun korostetaan esimerkiksi globaaleja asioita, maailmasta hallintoa ja asioita, jotka liittyvät ehkä G20 agendaan ja yhteistyö kansalaisyhteiskunnan kanssa suunnitteluvaiheessa ja täytäntöönpanovaiheessa myös. Ja pitäisi kattaa myös sellaiset maat, jotka ovat keskitason tulomaita jotka eivät ole kahdellisissa suhteissa. Ja nämä ovat sellaisia aiheita, joita olimme kyllä kattaneet. Esimerkiksi nämä keskituloiset maat, ne voisivat saada temaattista rahoitusta myös kehitysyhteistyön rahoitusvälineestä. Eli tässä on kyllä täydentävyyttä. Ja sitten kysymys, joka liittyy tähän keskityslausekeskeen lausekkeeseen ja halusin vain sanoa, että neuvoston yhteydessä tätä asiaa juuri käsitellään, mutta nyt ehkä annan komission kollegalle puheenvuoron. Hän käsittelee ulkopolitiikan välinettä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Eli muutama lisäys vielä. Kun ajatellaan tämän välineen täytäntöönpanoa, jos katsotaan hiukan näitä tarkistuksia, muutama huomio Joissain kohdissa vielä puhutaan näistä edunsaajista. Ja halusin vain korostaa, että kielenkäytön osalta kumppanuusyhteistyöväline on tietysti väline, jota käytetään kummankin osapuolen etujen edistämiseen, ja se saattaa hiukan aiheuttaa hämmennystä, kun ajatellaan kehitysyhteistyötä ja siksi tämä edunsaajan maat käsite ei välttämättä ole ihantillen tämän välineen käytön osalta. No sitten yleinen huomio näistä indikaattoreista. Monissa kohdissa tarkistuksissa on puhuttu indikaattoreista. Ja tietysti on tärkeää, että välineellä edistetään hankkeita, jotka tuottavat tuloksia, mutta osa kielenkäytöstä on hyvin täsmällistä. Sinne puhutaan ex ante määritelmistä esimerkiksi, ja koska tämä väline tukee diplomaattista toimintaamme kolmansissa maissa, niin tämä ex ante näkökulma on, on aika vaikea toteuttaa. No sitten on monia mielenkiintoisia tarkistuksia liittyen tähän liitteeseen, ja meidän kannaltamme täytäntöönpanon osalta täytyy olla hiukan valppaana. Kun tässä on paljon yksityiskohtia, niin siinä tulee hyvin kuvaileva ja yritämme olla hiukan joustavampia. Ja täytyy muistaa todellisuus. Ja siksi näistä osa pitäisi laittaa ohjelmointityö asiakirjoihin eikä asetukseen, koska niitä voidaan sitten myöhemmin korjata helpommin. Mutta tämä olisi siis tällainen yleinen kommentti. Kiitoksia näistä huomioista. Ja keskustelun päätteeksi antaisin vielä Maurolle puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt ymmärrän, kuinka tärkeä tämä ensimmäinen keskustelu oli. Haluaisin kiittää Andri Kieneä. Uskon, että hänen kanssaan saamme aikaan hyviä tuloksia siinä mielessä, että voimme sopia näistä alakohtaisista kysymyksistä ja miettiä näitä eturistiriitoja ja määritelmiä. Kiitän Andri Kedän myöskin toisesta syystä. Hän otti esiin tämän mekanismin ja tämän 20 prosentin kysymyksen. Hän puhui sitten 10 prosentista. Ja nyt kun kuuntelin näitä ulkosuhdehallinnon edustajan ja komission edustajien puheenvuoroja, niin on hyvä, että tätä on pyydetty, koska ilmeisesti mitään täsmällisiä tietoja ei automaattisesti haluta toimittaa. Eli tähän kysymykseen nyt vielä ei ole saatu kunnon vastausta, mutta haluaisin nyt kiittää vielä ulkosuhdehallinnon edustajia, koska he nyt selkeyttivät, kuinka tärkeä tämä väline on ja on tärkeää, että väline pysyy joustavana. Ja sen pitää olla myöskin strateginen väline. Kiitän myöskin huomioista, joita komission edustaja teki. Hän ennen kaikkea sai minut ymmärtämään, kuinka paljon tarkistusten avulla voimme hioa tiettyjä kohtia. Esimerkiksi jos on liikaa yksityiskohtia, yleensä puhutaan siitä, että on liikaa yksityiskohtia, kun siellä on jotain, josta ei pidetä kun olen ottanut mukaan vaikka elementtejä, jotka sitten iskevät hermoon, niin tietysti kun sitten tätä keskustelua jatketaan, niin voimme sitten ymmärtää, mitkä asiat sitten ovat niitä kipeitä kohtia. Jos puhutaan nyt näistä edunsaajista tai ex ante kysymyksistä, niin meidän täytyy katsoa, millä tavalla toimimme kolmansissa maissa, jotka eivät enää tarvitse apua, tai ehkä he tarvitsevatkin apua, mutta kuitenkin suhteissaan Euroopan unioniin niillä on strategisia erityispiirteitä. Ei ehkä niinkään kehityksen osalta tai sen suhteen, minkä tyyppinen suhde sillä on EU-hun, vaan kun ajatellaan niitä tavoitteita, joita EUlla on kyseisessä maassa, kun se arvioi omaa strategiansa. Uskon, että me voimme edelleen jatkaa tätä keskustelua ennen kuin määräaikatarkistus jättämiselle menee umpeen. Eli uskon, että seuraava keskustelu tulee olemaan vieläkin hyödyllisempää. Thank you very much, Mr. Kiitoksia, Mauro. Tämä ensimmäinen keskustelu tästä aiheesta päättyy tähän. Eli määräaikatarkistuksen jättämiselle on 14. kesäkuuta. Nyt pitäisi mennä seuraavaan kohtaan, mutta esittelijä ei vieläkään ole paikalla Vigenin. Aha, kuulemma hän on tulossa, eli pidämme viiden minuutin tauon ja jatkamme sitten viiden minuutin kuluttua.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 No niin, kollegat, sitten liittymistä valmisteleva tukiväline kohta 10. Kollega Vigenin on paikalla. Tervetuloa. Hän on siis tämän mietinnön esittelijä. Ensimmäinen keskustelu lausunnosta liittyen liittymistä valmistelevaan tukivälineeseen. Tässä on nyt niin paljon tarkistuksia, komission ehdotukseen, jotta voitaisiin parantaa laajentumisprosessin rahoitusta ja siitä voitaisiin tehdä avoimempi ja tehokkaampi ja johdonmukaisempi, kun ajatellaan laajentumisen tavoitteita. Ennen kuin annan puheenvuoron edustaja Vikenille, esittelijälle, annamme puheenvuoron Cornelissen. Olkaa hyvä. Ensin, ennen esittelijää, koska se nyt on tässä tilanteessa tarpeen. Sopiiko esittelijälle? Sopiiko? Ihan muutama minuutti vain. Olkaa hyvä. I'll make it really quick. I need to... Kiitos ihan lyhyesti. Minun on lähdettävä koordinaattorikokoukseen hetken kuluttua. Eli meillä olisi vain muutama kysymys esittelijälle. Minä en jää tänne odottamaan vastauksia, mutta kyllä neuvonantajani, eli kuulen sitten heiltä. Haluaisin kiittää esittelijä tästä erinomaista työstä. Tätä asiaa on jo käsitelty, koska olen eh, lausunnon valmistelija työllisyysvaliokunnasta. On hyvä, että esittelijä täällä esittää lisää avoimuutta, demokraattisuutta ja paljon kaikkea sellaista, mihin voimme yhtyä. Minulla olisi kuitenkin muutama kysymys. Ja yksi koskee tätä 5 prosenttia, joka on varattu eh, sieltä palkitaan hyvästä toiminnasta. Periaatteessa tämä on hyvä ajatus, mutta minä nyt vähän huolestuttaa se, että yksi IBAn ongelmista tällä hetkellä on se, että rahat saadaan kunnolla käytettyä ylipäänsä Jotkut vasta vuonna 2012 ovat olleet käytössä 2007 vuoden IPA-varoja, eli onko tämä nyt oikea tapa edistää hyvää toimintaa? Ehkä, mutta olisi hyvä kuulla, mitä mieltä olette. Ja sitten haluaisin vielä sitä toisen kysymyksen, joka koskee tarkistuksia 12 ja 13 ja delegoituja säädöksiä, mihin oikein pyritte yhdessä muokkasitte tätä uudelleen ja toista poistitte tämän maineen. Mihin oikein pyritte? Ja sitten kolmas kysymys. Voitteko kertoa, miten Euroopan parlamentti voisi olla mukana tavoitteita määrittelemässä, kun strategisia puitteita ja maakohtaisia strategioita laaditaan? Tässä taas eräässä tarkistuksessa maininta on muutettu ja tarkastus 15 tämä maininta on poistettu kokonaan. Eli en tiedä, miten tämä prosessi oikein mielestäni toimisi. Ehkä mainiosti, mutta en oikein ymmärrä. Ja sitten pyrin vielä ymmärtämään tässä tätä suurinta ongelmaa, eli miten voitaisiin yksinkertaistaa varojen käyttöä Eli voisin varmistaa sen, että IPA-varat käytetään oikein, oikeisiin asioihin ilman, että tässä kuitenkaan kyseen alaistuu vastuullinen rahan käyttö tai mahdollisesti petokset. En nyt ole vielä saanut tähän hyvää ratkaisua, mutta tätä pitäisi miettiä. Ja lopuksi vielä sanoisin, että on mukava nähdä, että työllisyysvaliokunnan lausunnon ajatuksia on tänne otettu Vigenin mietintöön. Toivottavasti hän voisi hyväksyä vielä muutaman lisää kompromissitarkistusten kautta. Ja mielelläni nyt käyn tätä keskustelua tästä välineestä, joka on niin tärkeä maille, jotka haluavat unionin mukaan. Kiitos. Now we go back to the report. Nyt sitten esittelijä Vigenin, olkaa hyvä. Uh, chair, how much time do I have? Kuinka paljon aikaa minulla on? For my present. Tämä on tärkeää esitykselleni. 8-10 minuuttia, no 12 minuuttia korkeintaan. I guess that uh, some of the answer... Uskoisin, että eräitä vastauksia tulee tässä minun puheenvuoroni aikana esiin ja muista huolehdin sitten myöhemmin. Olen tilanteessa, jossa en tule esittelemään välinettä itseään. Olen varma, että kaikki jotka osallistuvat tämän päivän kokoukseen, tietävät, mikä se on ja minkälaisia muutoksia siihen enemmän tai vähemmän on tehty. Haluaisin kuitenkin halua mainita, että tämän uudistetun välineen kautta, IPA kakkosen kautta komissio on ottanut jo alustavassa ehdotuksessaan huomioon joitakin puutteita, joita alkuperäisessä välineessä on. He ovat ehdottaneet joustavampaa välinettä. On hyvin tärkeää, että nyt pääsy kaikkiin eri politiikan äh, aloihin ei ole enää rajattu. Tämä tarkoittaa sitä, että ei ole väliä sillä, onko kyseessä ehdokasmaa tai mahdollinen ehdokasmaa. Tärkeää on kapasiteetti käyttää tukea maassa. Tämä on helpompi käyttöön väline tällä tavoin ja uskon, että IPA-varojen absorptio tulee olemaan tässä edunsaajamaille helpompaa ja tämä on myöskin strategisempaa. Komissio ehdottaa muutoksia arviointiin, vuosittaista arviointia puoliväliarvioinnin sisään. Tämä on ehdollisempaa. Tässä on tarkoitus ottaa huomioon omistajuus ja sitten muutamia ajatuksia, joita me olemme kollegojen kanssa uuden instrumentin suhteen pohtineet. Tämä uusi väline vaikuttaa paljon paremmalta kuin edellinen tukiväline. Ennen kuin menen eteenpäin konkreettisiin ehdotuksiin, haluaisin sanoa, että valmistelutyön aikana meidän tarkistuksemme, kuten näette Intan jutuksessa, me olemme tavanneet monia sidosryhmiä sekä Euroopan unionissa että kolmansissa maissa olemme järjestäneet kuulumisia ja monia ajatuksia on otettu näissä ehdotuksissa huomioon. Ja kuten tässä Rova Koreessin jo sanoi, minä olen tehnyt parhaani ottaakseni mukaan ehdotukset, joita te jo näette. E, suurin osa ajatuksista, joita on esitetty eri valiokunnissa, tulevat e, tai niissä valiokunnissa, jotka ovat nyt kantojaan ilmaisseet tai tulevat niin tekemään, ei ole mahdollista ottaa kaikkia huomioon, sillä täällä on erityiskysymyksiä ja on sellaisia asioita, joita ei ole otettu tarkoitu, tarkistuksiin vielä mukaan. Viittaan tässä nyt siihen, että nämä ehdotukset ovat liian yksityiskohtaisia, menevät liian pitkälle ja huolimatta siitä, että me parlamenttina ja esittelijä halusi nähdä tämän asetuksen koskien tätä välinettä muuttuvan hiukan yksityiskohtaisemmiksi. Me emme halua mennä liian pitkälle, pitää säilyttää tasapaino. Kuten sanoin, suurin haaste oli se, että löytäisimme oikean tasapainon liiallisen yksityiskohtaisuuden ja liiallisen yleisluottoisuuden välillä. Yleisluottoisuus uhkaisi läpinäkyvyyttä ja varmuutta. Tämä on jotakin, mitä me emme halua aiheuttaa. Ensinnäkin sanoisin muutaman sanan pääehdotuksista selventääkseni näitä tarkistuksia, joita on nyt esitetty. Ensinnäkin tämä liittyy delegoituihin säädöksiin. Tämä on kysymys, josta on jo keskusteltu yleisessä toimeenpanostuksissa. Me olemme sitä mieltä, että parlamentin ja neuvosto jakavat ja delegoivat komissiolle prioriteettien seurannan ja tulosten suhteen asiakirjoja ja tämä, nämä delegoidut säädökset, niiden tarkoitus on tuoda enemmän joustavuutta. Me ehdottamme yhteistä puitteistoa ja strategisia asiakirjoja, jotka liittyvät toimeenpanosäännöksiin. säännöksiin nämä tulisi ottaa myöskin delegoitusäädöksiin mukaan. Näin ei tällä hetkellä komission ehdotuksessa ole. Sitten politiikan alat ja sovellusala. Kissakriteerit eivät olleet täysin selkeitä, joten me olemme hiukan muokanneet politiikan aloja ja kappaletta on muokattu sen mukaisesti. Näette tässä ehdotuksessa näitä tehtyjä muutoksia. Sitten seuraava elementti. Nyt Minä ehdotan, että nyt tässä artikla 13a tässä olisi tarkoituksena se, että ne maat, jotka toimivat paremmin, toimeenpanisivat näitä tarpeellisia uudistuksia. Ja tietenkin luonnollisesti selkeitä kriteerejä pitäisi olla heille esitettynä näiden varojen käyttämiseen liittyen. Siis tämä ei, kuten tässä edustaja Cornelius viittasi, tämä ei pyri siihen, että me haluaisimme käyttää enemmän varoja. Tarkoituksena on se, että ne, jotka toimivat paremmin, heidän pitäisi saada enemmän varoja vastaavasti palkintona. Ja tämä pitäisi tehdä hyvin selkeiden kriteerien mukaisesti. Kuten ymmärrätte, tätä ei voida tehdä asetuksessa itsessään, se pitäisi ähm, yleisissä strategisissa puitteissa tehdä. Ja olemme sitä mieltä, että rajat ylittävää yhteistyö on jossakin jotakin, missä varoja pitäisi kasvattaa. Tämä on regivaliokunnan lausunnon mukaista. Minä ehdottaisin, että me nostamme kolmesta prosentista seitsemään prosenttiin asti näitä tukia, joita annetaan rajat ylittävälle yhteistyölle. Me sanomme tietenkin up to 7 prosenttia, eli 7 prosenttiin asti. Ja sitten kyseisten maiden on ratkaistava näiden varojen käyttö, mutta meillä on sellainen ajatus, että voisimme näin helpottaa kokemusten vaihtoa maiden välillä Euroopan unionin varojen käytön suhteen ja näiden varojen käytön suhteen myös liittymisen jälkeen. haluaisin myös saada indikaattoreiden suhteen selvennyksiä artiklassa 2. Tässä on ohjelma dokumentteja ja muita ehdotuksia tehty liittyy myöskin eri asiakirjojen dokumenttien sisältöön ja dokumentaation pitäisi antaa selkeitä läpinäkyviä kriteerejä tukien myöntämiseen ja erityisiä indikaattoreita täytyisi käyttää edistyksen arvioinnissa maakohtaisesti ja kuten jo mainitsin, että kriteereitä täytyy käyttää myöskin päämäärän saavuttamisessa ja lisätukien myöntämisessä. Me toivoisimme, haluaisimme tukea kansalaisyhteiskunnan mukaan ottamista ja sosiaalista dialogia ja haluaisimme laajentaa IPAN tavoitteita hiukan. IPAN tulisi tukea vakautta ja vaurautta näissä ehdokasmaissa – jäsenmaatavoitteen lisäksi nämä ovat yleispäämääriämme. Olemme ottaneet alue, yhteistyön ja hyvän naapuri, yhteistyön kriteerit mukaan ja myöskin pakolaisten ja maiden sisällä siirtyneiden henkilöiden tilanteen mukaan. Tämä on eh, sellainen tilanne, jonka ymmärrät, että, että tämä liittyy lähinnä Länsi-Balkanin alueeseen eikä niinkään Islannin kaltaisiin maihin. Sitten muutoksia on tehty liittyy perussopimuksen sanamuodon suhteen. Meidän tulee käyttää samaa sanamuotoa kuin perussopimuksessa on käytetty. Sen tulisi heijastella tätä. Sitten mailla on omia vahvoja puoliaan. Tämä on johdantoosan kappaleessa kolme, jota meidän pitäisi muuttaa me haluaisimme ottaa mukaan ähm, viittauksen koordinointiin Euroopan investointipankin ja muiden toimijoiden kanssa. Haluaisin vahvistaa myöskin yhteiskunnallisissa asioissa, äh, vähemmistöjen äh, tapauksessa ja työllisyyden suhteen sanamuotoja. Nämä ovat sellaisia asioita, joita on jo monissa eri kumppaneiden kanssa järjestyskeskusteluissa ja kokouksissa käsitelty. ja IPAN ja muiden välineiden suhteen tilanne on ollut samanlainen. Meillä on tunne, että komission pitäisi tehdä enemmän, jotta meidän tukemme ja aikaan saadut tulokset edunsaajan maissa olisivat selkeämpiä, eikä vain näissä maissa, mutta myös Euroopan unionissakin. Haluaisin kiittää komissiota heidän tuestaan valmistelutyön aikana. He olivat aina valmiina antamaan lisäselvennyksiä ja kysymyksiä ja uskoisin, että nyt Euroopan parlamentti on komission puolella tässä asiassa. Meillä on yhteinen päämäärä, yhteisiä prioriteetteja ja meissä tuntuu, että komission kanssa parlamentti voi yhdessä saavuttaa enemmän IPAN suhteen. Lopultakin myös tuntuu, että tämä heijastelee liittymistä valmistelevan tukivälineen keskustelujen neuvostossakin mitään valtavia ongelmia tai ristiriitoja, joita ei voida parlamentin ja neuvoston välillä ratkaista, ei tunnu olemaan, ellei tällainen sitten liity delegoituihin säädöksiin. Kiitoksia. Kiitoksia sitten varjoesittelijät. EVPstä Neemski, olkaa hyvä. Yes, uh, thank you very much, dear colleagues. First I would like to thank Mr. Kiitos kollegat. Aivan ensiksi haluaisin kiittää herra Vigeninia tästä ehdotuksesta, joka koskee IPA kaksi asetusta. Hän on tehnyt hyvää työtä ja tähän suuntaan voimme jatkaa tässä valiokunnassa. Budjettivaliokunnan lausunnon laatijana niin haluan varmistaa sen, että on olemassa selvempi yhteys sen välillä, mitä varoja annetaan ja mitä hyötyä annetaan edunsaajamaille. Ja toivon myös, että EU-varojen ja muiden eh, rahan antajien päällekkäisyyttä pitää välttää niin, että veronmaksajien eh, rahoja säästyy näinä vaikeina aikoina. Ja sitten yhteisen täytäntöönpanoasetuksen mukaisesti, josta tänä aamuna puhuttiin, haluan korostaa sitä, että EUn sisäiset politiikat on otettava mukaan meidän laajentamispolitiikkaamme. On hyvä, että edustaja Vigenin on huomioinut jotkut ehdotuksista, niin hänen tekstissään. Afetin varjoesittelijänä aion tarkastella seuraavia seikkoja mainita joita niistä. Ensinnäkin aion tutkia eh, tämän varannon eh, perustamista ja haluaisin sinne jättää 5 prosenttia kokonaisuudesta. Ja sitten aion miettiä kriteerejä, jotka koskevat liittymistä edeltävää avustusta ja minun mielestäni ehdollisuus on tärkeä osa tätä asetusta, kun halutaan ottaa oppia siitä, mitä aikaisemmissa laajentumissa tapahtuttiin. Pitää huomioida kyseisen maan tarpeet ja pitää olla yhdensuuntaisia muiden ulkosuhdevälineiden kanssa. Kolmanneksi toivoisin, että Euroopan parlamentin rooli vahvistuisi tässä niin, että varmistetaan, että käytetään delegoituja säädöksiä koko tämän välineen voimassaolon aikana. Kiitos oikein paljon vielä teille kaikille herra Vigenille hänen hyvästä tekstään. Kiitos. Next speaker. Kiitoksia. Seuraavaksi Kacin. Grazie, presidente. Dear chair, dear... Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät kollegat, edessämme on yleisesti ottaen hyvin läpikotainen parannus verrattuna komission ehdotukseen. EPA lisää tällä tavalla lisäarvoaan ja olen iloinen siitä, että esittelijä on kiinnittänyt erityishuomiota syrjimättömyyteen, vähemmistöjen suojelemiseen ja korruption torjuntaan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. Hän on myöskin ottanut esiin suoritusindikaattorit ja meidän pitäisi pystyä valvomaan sitä, miten apumme edistää liittymässä olevaa maata. Kun puhutaan vaikka ilmastonmuutoksesta ja siihen liittyvistä varoista, niin muistuttaisin tästä edellisestä kylmästä talvesta, joka aiheutti huomattavia ongelmia, taloudellisia ongelmia ja monet vanhukset kuolivat talven aikana. Meidän pitää myöskin hyväksyä se, että me voi puhua pelkästään lievennyksestä enää. Liittymistä valmistelevan tukiväleen varoin voitaisiin edistää toimia tällä saralla. Ja pyytäisin, että esittelijä selvittää, miksi aika epätavallisella tavalla hänen tarkistuksensa liittyen delegoituihin säädöksiin menevät sen yli, mitä komissio on ehdottanut. Ja tähän liittyen Mielestäni parlamentilla pitäisi olla sananvaltaa silloin, kun päivitetään edunsaajamaiden luetteloa. Ja näinhän ei johdatosan kappaleessa 14 ole todettu, ja se on aika epätavallista. Meillä pitää olla joustava ja tehokas väline, mutta parlamentin pitää olla mukana päätöksissä, esimerkiksi kuka saa liittymistä edeltävää avunantoa. Jos parlamentti otetaan pois tästä yhtälöstä, niin kansalaiset otetaan samalla pois tästä yhtälöstä. Ja tätä me emme voi hyväksyä. Ainakin ulkoasioiden valiokunnan pitäisi olla suoraan mukana tässä, eikä komissio voi päättää, ketä voidaan laittaa listalle ilman, että Euroopan parlamentti on siihen suostunut. Kiitos. Question. Kiitoksia. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei. Eli Avrelis komissiosta, olkaa hyvä. Thank you uh, very much. I will be very... Kiitoksia. Puhun hyvin lyhyesti. Haluaisin aluksi kiittää esittelijä tästä erittäin hyvästä mietinnöstä ja positiivisista sanoista. Haluaisin kiittää häntä ja myöskin kaikkia muita esittelijöitä, varjoesittelijöitä, joiden kanssa meillä on ollut hyvin rakentavaa keskustelua. Me olemme pyrkineet ottamaan oppia edellisestä välineestä ja tehdä tästä suunnatumman, yksinkertaisemman, joustavamman ja tämä on tulos tällä hetkellä, uskoisin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun parlamentti on mukana lainsäädäntöprosessissa tällaisen tämän välineen kanssa, mutta parlamentti on aina ollut mukana strategioiden, dokumenttien ja myöskin välineiden suunnittelun työssä ja myöskin vuonna 2010 rajat ylittävän yhteistyön kysymyksissä. Se, mitä tässä esittelijän ehdotuksessa käy esiin, on se, että laajennetaan komission aloitetta ja kunnioitetaan täysin tätä samaa henkiä. Tässä on lisätty liha-alueiden päälle mitään. Periaatteessa ei ole sellaista lisätty, missä emme ole samaa mieltä. Tämä menee aivan samoille linjoille kuin meidän ajatuksemme ja tuomme täysin keskittymistä kansalaisyhteiskunnan mukaanottamiseen, paikallisen, paikallisten henkilöiden mukaanottamiseen ja niin edespäin. Tässä tarkoituksena on löytää oikea tasapaino, kun lisätään moduulia tähän tekstiin. Erityisesti tavoitteiden indikaattoreiden suhteen on tärkeää, että väline pysyy joustavana ja se voidaan soveltaa kuhunkin maahan tulee pohtia sitä, mihin asetukseen, mitä asetukseen itseensä laitetaan ja mitä sitten strategisiin asiakirjoihin ja puitteistoihin. Muutamia huomioita. Ensinnäkin IVAN budjetti. Te mainitsitte mietinnössä, että IVAN budjetti on 23 prosenttia noussut edellisestä rahoituskehyksestä haluaisin vain selventää, että budjetti, jota olemme ehdottaneet, on vuoden 2003 budjetti miinus Kroatia. Ja tämä tulee olemaan seuraavissa rahoituspuitteissa sama kiinteä. Tämä on siis sama kuin vuoden 2013 taso, jos otatte inflaation huomioon ja reaalihintojen nousu, todellinen nousu on itse asiassa 8 prosenttia, siis reaali nousu oli 8 prosenttia. Sitten tämä me, me olemme jo ähm, siviiliyhteiskuntaan investoineet paljon varoja, mutta tämä CBC, josta me tässä puhumme, on vain osa. Se, tämän lisäksi meillä on rajat ylittävää ähm, rajoitettuja kumppanuuksia Balkanin alueella ja niin edespäin, joten tähän cvc tulee vielä lisäyksiä. Tässä te ehdotatte sellaista, joka tulisi olemaan haastava kuudelle jäsenmaalle, sillä kuusi jäsenmaata joutuisi yhteisrajoittamaan toimintaa Länsi-Balkanilla, koska heillä on yhteisiä rajoja näiden maiden kanssa – ja tämä liittyy myöskin tämän kyseisen alueen absorptiokykyyn, eli meidän täytyy tarkkailla hyvin varovaisesti nyt toteutusmahdollisuuksia tällä alueella. Haluaisin kiittää teitä vielä kerran hyvin hedelmällisestä työ- yhteistyöstä. Kiitoksia. just uh, briefly, I think that the shadow... Ihan lyhyesti olen... Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä meidän puheenvuoroistaan. seuraavan viikkojen aikana ennen tarkistusten jättämisen määräaikaa hoidan ne kohdat, joita voidaan parantaa, sillä minä haluan todellakin, että esitemme sellaista asiakirjaa, jonka takana on koko parlamentti, koko onko se valiokunta. Varmasti voimme vielä selkeyttää tätä politiikan valtavirtaistamista ja mitä tulee sitten tähän suoritusvarantoon. No, me olemme aika lailla oikein ottaneet mielestäni budjettivaliokunnan ajatukset tähän mukaan, mutta tästä voidaan vielä puhua. Ja sitten tämä kriteerien ehdollisuus. Me voimme vähän tätä vielä vahvistaa tätä kohtaa, mutta periaatteessa tämä asia kyllä löytyy aika hyvin esitetyistä tarkistuksista, mutta tähän voidaan kuitenkin paneutua, kuten sanoin. Ja sitten edustaja Katsin nämä maat, joista voi tulla edunsaajia. Tämä maaluettelo komissio nyt esittää, että päätös tehtäisiin, päätösliitteestä tehtäisiin delegoidulla säädöksellä. Parlamentti ei esitä mitään muutosta tähän asian kuitenkin oleellinen. Sitä voitaisiin keskustella uudelleen. Sitten ilmastonmuutosasiat. Tämä on tietysti hyvin tärkeä mutta yleisesti ottaen tämä on tämän parlamentin enemmistön linja. Ja minusta tuntuu, että yhdestä kylmästä talvesta ei vielä paljon johtopäätöksiä voi vetää. En nyt halua kantaa siihen, onko ilmastonmuutosta ja jos on, niin mihin suuntaan se menee. Mutta jos sanotaan ilmastonmuutos ja siihen liittyvät varat, eli ilmastonmuutoksen lieventäminen, tämä olisi oikeanlainen muutos ja tämä on myös kyseisten komission jäsenten ajatusten mukaista, mitä tulee näihin suoritusindikaattoreihin. Me haluaisimme niiden lisäksi esittää, että IPA-järjestelmä olisi sellainen, että vaikutusarviointi otettaisiin mukaan komission vuosittaisen edistyskertomukseen. Jos tämä sopii, niin sitten vuosittaisiin kertomuksiin otettaisiin tällainen arviointi, katsottaisiin kuinka paljon IPA on edistänyt kehitystä liittymisen suuntaan. Minä olen vielä yhteydessä niihin varjoesittelijöihin, jotka ovat tänään paikalle päässeet. Ja haluaisin pyytää anteeksi, että olen vähän myöhässä, mutta tämä on aika hullu päivä. Meillä oli EU-Kiina-foorumi ja piti olla myös alueiden komitean kokouksessa. Enkä ehkä osannut laskea nyt tarkkaan sitä aikaa, milloin on palattava tänne, mutta pyydän siis anteeksi, että myöhästyin. Kiitos. Me annamme sinulle anteeksi. Muistuttaisin, että määräaikatarkistus tämmöiselle on 14. kesäkuuta puolelta päivin. Eli seuraavaksi yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 67 istunnon istuntoa koskeva suositus neuvostolle. Esittelijä Lambsdorff. Tämä on nyt toinen keskustelu koskien YK yleiskokousta. 136 tarkistusta on tullut näihin suosituksiin ja esittelijä Lambsdorff on keskustellut ja sopinut varjoesittelyiden kanssa kymmenestä kompromissitarkistuksesta, jotta edelleen voidaan parantaa tekstiä ja tehdä siitä johdonmukaisempi. Eli teillä on puheenvuoro hyvä. Um, and... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia varjoesittelijöille ja kaikille, jotka ovat työstäneet tätä, myöskin sihteeristön jäsenet. Tässä on tehty erinomaista työtä. Ja kuten sanoitte, tässä oli aika paljon tarkistuksia. Itse laadin muutaman tarkistuksen, koska meillähän on rajoituksia tällaisten suosituksen osalta, joten tiettyjä asioita ei voitu riittävän hyvin kattaa erityisesti mitä tulee kansainväliseen oikeuteen ja Rion konferenssiin, joka kohta käynnistyy. Sitten saimme lausunnon myöskin kehitysyhteistyövaliokunnalta. Voin sanoa, että meillä on ollut erittäin hyvää yhteistyötä ja me otamme suuria osia mukaan valiokunnan lausunnosta. Sitten kompromissitarkistukset. Ne koskevat lähinnä asioita, joista ollaan pitkälti samaa mieltä. Suojeluvastuus, kansainvälinen oikeus, naiset konflikteissa, mutta myöskin ympäristökysymyksiä, Rion konferenssi ja, ja siis tämä täytyy myöskin muistaa täällä ja Devessä, eli tilanne 2015 vuoden jälkeen. Sehän on edelleen YK keskusteluiden ytimessä ja meidän täytyy kiinnittää kiinnittää huomiota. Meidän täytyy käyttää vähän mielikuvitusta sen sijaan, että selkeästi esittelemme tavoitteet. No sitten varjoesittelyn kanssa käytiin keskustelua. Brasilia ehdotti, että käytäisiin keskustelua vastuusta mutta kukaan ei oikein ymmärtänyt, mihin suuntaan tämä keskustelu lähtee siirtymään. Mutta tämä oli mielenkiintoista keskustelua. Vuonna 2005 puhuttiin tästä suojeluvastusta ja se oli ihan kätevä. Eli me olemme hiukan varovaisia tässä. Ja sitten kiistanalaisempi kysymys on parlamentin ja alueellisten kokousten rooli YKssa, eli millä tavalla voitaisiin vahvistaa parlamentin osallistumista näihin prosesseihin. Tähänkin on tullut tarkistuksia, siitä ei ole kompromissia, mutta siitä sitten vain äänestetään. Äänestys toimitetaan huomenna aamulla, kuten tiedätte, ja olen jo lähettänyt äänestyslistan, jossa on minun merkintäni, ja ehkä varjoesittelijät voivat noudattaa niitä, mahdollisuuksien mukaan. Ja jos on kysymyksiä tai epäilyksiä joidenkin tarkistusten osalta, niin totta kai olen valmis sitten keskustelemaan niistä. Eli lopuksi haluaisin vain kiittää kaikkia, jotka olivat mukana laatimassa tätä hyvää mietintöä. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia. Sitten varjoesittelijät. Kretu SD-ryhmästä. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää edustaja Lambsdorffia hänen työstään ja myöskin SND-ryhmän kollegoitani Maria Hunisia ja John Lainenia. Tämän mietinnön suhteen keskustelu tapahtuu tilanteessa, jossa meillä on YK on toiminnassa puutteita ja kritiikkiä on ilmaistu yhtä, yhä enemmän ja enemmän. Syyrian suhteen esimerkiksi. Siellä on paljon ihmisoikeusrikkomuksia tapahtunut ja niistä on keskusteltu hyvin paljon valiokunnissa ja täysistunnoissa ja nämä kysymykset ovat hyvin ajankohtaisia tällä hetkellä. Joten mielestämme on hyvin sopivaa keskustella tällä hetkellä Euroopan unionin ja kansainvälisellä tasolla. Euroopan unionihan on ihmisoikeuksien puolustaja ja mielestäni eh, tämä on meidän selkeä velvollisuutemme. Me haluaisimme parantaa Euroopan unionin näkyvyyttä ja koherenssia kansainvälisenä toimijana ja kuten mietintö sanoo, meillä pitäisi olla vain yksi eurooppalainen viesti, joka olisi harmoninen kaikkien jäsenmaiden suhteen. Meidän pitäisi parantaa tiedon välitystä ja läpi turvallisuusneuvostossa – päätösten vaikutusten maksimointi tässä suhteessa Euroopan unioni pohjaa monitasoisuudelle, jotta voisimme löytää uudenlaista tasapainoa, jotta YK olisi yhä autoriteetin roolissa kansainvälisellä tasolla. Tämä on hyvin tärkeää. Me tarvitsisimme kipeästi uudistusta YK tasolla turvallisuusneuvostossa ja parlamentaarisen neuvoston, missä jotta voisimme parantaa uskottavuutta kansainvälisellä tasolla. Tässä haluaisin myöskin kiittää herra Lambsdorffia. Hän on käsitellyt näitä kysymyksiä mietinnössään ja Euroopan unionihan on kaikkein tärkein YK jäsenmaksujen maksaja. Me edustamme yli 40 prosenttia näistä maksuista ja uskomme, että meidän roolimme on saada eh, sen toiminnasta tehokkaampaa. Kiitoksia. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Sitten vielä Lambsdorff. Haluaisin kiittää kollegoja tästä. Pitäisi sitä huomenna ja siitä on sitten varmasti hyötyä, jotta tieteistä mistään kyse, niin huomioida ne suositukset, jotka katsotaan hyväksytyksi, paitsi jos joku ryhmä esittää uuden tarkistuksen, mutta tuskinpa näin nyt käy, niin tämä on hyvä asia, sillä näin olemme hyvin aikataulussa. Meillä on vielä, olemme kuukausielessä eh, neuvoston työstä ja jos tässä näin edistytään, niin voin sitten antaa tämän neuvoston työryhmälle, joka koskee YKta. Ja tämä osoittaa tätä hyvää yhteistyötä toimintien välillä. Kiitos. what to do. do you want to intervene? Niin, haluatteko puheenvuoron? Mutta esittelijä piti jo loppupuheenvuoron. Willing to consider my, uh, the things I said that I consider as conclusion. Olen valmis nyt äh, ajatelmaan, että tämä yhteenveto oli tällainen väliyhteenveto. Eli Preda, alkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen pahoillani, että saavuin myöhässä. Itse olen tehnyt läheistä yhteistyötä Lamstorfin kanssa. Ja huomauttaisin, että Lambsdorff vastustaa aika monia tarkistuksia. Ja syy on varmaan se, että näkökulma on erilainen. Voin tietysti tukea hyvin paljon siitä, mitä Lambsdorff suosittelee äänestyslistalla – mutta kompromissit 8 ja 10 ovat tarkistuksia, joita minä ja ryhmäni emme voi tukea. Kompromississa on katettu tarkistuksia muista poliittisista ryhmistä. EPP ei ollut valmis tukemaan niitä tarkistuksia, joten emme voi myöskään tukea kompromissia. Lisäksi kompromissi kahdeksan on ristiriidassa parlamentin kannan kanssa, josta äänestettiin viime viikolla. Ja aiheenahan oli silloin finanssitransaktiovero ja erityisesti johdantosan kappale 1. Tarkistukset 105136 poliittisilta ryhmiltä ovat tarkistuksia, jotka koskevat YK parlamentaarista yleiskokousta, ja näitä tarkistuksia ei ole tuettu. Siksi ehdotan kompromissia. Eli se, että perustettaisiin YK perusta parlamentaarinen yleiskokous, mutta sekään ei mennyt läpi. Joten minun täytyy nyt sitten äänestää näitä 135 136 tarkistuksia vastaan. Ja sitten tämä kohta 1AA ja tarkistukset 122, niissä pätee sama. Vielä kerran haluaisin kiittää Lamsdorfia hyvästä yhteistyöstä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Lainen. Ja Alexander Lam... No niin. Lamsur hävisi juuri jalkapallo kisan tuolla parlamentin edessä, mutta ei sitä joka vuosi voi voittaa. Sitten itse olen tehnyt yhden tarkistuksen muiden kanssa viime vuonna ja tänä vuonna – Eli halusimme, että YK olisi demokraattisempi ja että parlamentit olisivat sen työssä paremmin mukana. Tämä aihe nousee aina esille, mutta en nyt jaksa ymmärtää, että viime vuonna meillä oli tämän asian puolesta suuri enemmistö, ja siihen reagoitiin sitten ympäri maailmaa. Ja kahden viikon kuluttua Nevdelhissä oli organisaatio, jossa oli 50 jäsentä Intian parlamentista. Ja sitten Senegalissa ei pelkästään parlamentti, vaan myöskin presidentti ja uusi ulkoministeri tukevat tätä ehdotusta. Eli tämä nyt heikentäisi meidän kantaamme Euroopan parlamenttina, jos tänä vuonna 136 ja 135 torjutaan. En nyt tiedä, mikä olisi muuttunut ei viime vuodesta tähän hetkeen ole mikään muuttunut. Eli minun ryhmäni äänestää tämän puolesta. Toivottavasti vihreät liberaalit, no Alexander, jonka kanssa olen aina kaikissa asioissa samaa mieltä, mutta hän on diplomaatti, ymmärrän diplomaatteja, he eivät pidä parlamenteista. Itse puhuin suurlähettiläälleni, ja he olivat ihan kauhuisaan, että YK tulee vielä parlamenttiakin. Mutta kyse on kansan edustajista, kansalaisten edustajista, ja niillä, heillä on oltava ääni kansainvälisessä politiikassa. Ja hetki on pian kypsä. Sitten on myöskin IPU, se ei ole mikään korvike, vaan siellä on edustajia parlamenteista kaikkea mahdollista varten. Mutta se ei kuitenkaan ole mikään YK elin, eikä siitä sellaista tulekaan. Sillä on tarkkailija-asema, vähän niin kuin Greenpeaceillä, ja se on ihan naurettavaa. Että parlamentilla on vain tarkkailijastatus YKssa. He voivat seurata ja joskus saattaa ehkä käyttää puheenvuoronkin, mutta on se aika naurettavaa. Eli itse olen osa tätä kampanjaa ja monet muutkin täällä parlamentissa. Ja esimerkiksi Afrikan ja Etelä-Amerikan parlamentit ovat tukeneet tätä, samoin Intia. Eli jos tämä huomenna kaatuu, niin tämä on kyllä melkoista siksakkia. Ja me olemme silloin täysin epäjohdonmukaisia ja epäuskottavia. Ja pyytäisin, että kollega Preda miettii vähän, eikö tähän voitaisiin löytää hyvä sanamuoto, joka sitten saisi enemmistön tuen. Mutta jos sanotaan, että tänä vuonna me vastustamme sitä, mikä meistä vielä viime vuonna oli hyvä, niin se on kyllä ihan kukkua. Ja onko sitten ihmisiä, jotka ovat uusia, jotka eivät tajua mistään mitään, eivät tiedä, miten aikaisemmin on tehnyt, ja sitten kääntävät parlamentin kannalta täysin ylösalaisin. Minä vastustan sitä. Next and last. Kiitos sitten viimeinen puhuja Lohbiler vihreistä. Um, thank you and I'm sorry. Kiitoksia, olen pahoillani, että olen myöhässä. Francisca Brandner on meidän varjoesittelijämme, mutta voin varmastikin myöskin sanoa muutaman sanan. On erittäin hyvä, että kompromissi kolme on saatu aikaan. Se tuo naisten roolin esiin rauhantyössä, myöskin kompromissi 5. Monet tarkistukset on otettu tähän samaan mukaan. Sitten muiden tarkistusten suhteen, joita me olemme esittäneet, uskon, että usein ne kuvailevat sitä, mitä me tarkoitamme ihmisoikeus kysymyksissä me tulemme edelleenkin esittelemään, esittämään näitä. Kiitoksia esittelijälle. Lambsdorff. Yes. Kiitoksia Lambsdorff. For the final. Let me, let me start by saying that I happen to like parliaments. Ensiksi sanoisin, että itse asiassa kyllä minä parlamentista tykkään. Minä olin diplomaatti, mutta nyt olen jalkapallon pelaaja ja minä häviän Portugalille. Mutta mietinnössä kuitenkin voitan ja tämähän on hyvin palkitsevaa. Preedan kommentteihin koskien tarkistuksia 8 ja 10. EVP onneksi kertoi, että he eivät olleet hyvin tässä edustettuina ja he äänestävät tätä vastaan. Me olemme puhuneet muiden esittelyiden kanssa ja näin näistä asioista äänestetään erityisesti liittyen ympäristöhallintoon ja eh, ympäristökysymyksiin. Ja sitten 22. Tätä pitää vielä katsoa tarkemmin sitä muista. Ja sitten, kuten jo aluksi sanoin, kun puhuttiin YK parlamentaarista istunnosta ja demokratian lisäämisestä YK nämä ovat eri asia. Kaksi asiaa pitää pitää mielessä. Ensinnäkin tämä parlamentti voi tehdä päätöksiä näitä asioita koskien aina kun käsitellään jotain tiettyä aihetta, sillä kuten Konrad Adenauer joskus sanoi, niin edes poliittiset vastustajani eivät voi estää minua viisastumasta joka päivä vähän sen. Ja jos tässä nyt on äänestys, jos tällainen tulos, niin tämä osoittaa kuitenkin, että vilkasta keskustelua käydään, ja se on totta. Jo ja minä olemme samaa mieltä yhdestä kahdesta prosentista YK liittyviä asioita. Tämä on ihan hyvä juttu. Ja minä olen sitä mieltä, että YK on parlamentaarinen istunto olisi sellainen, että sen piti pitäisi pohjautua YK peruskirjan artiklaan 2, jossa sanotaan, että on kunnioitettava eh, eri kansojen itsemääräisoikeutta. Tämä tarkoittaa sitä, että kukin maa voi nimittää parlamenttiinsa osallistumaan tämän Syyrian parlamentti olisi mukana, Kiinan Eh, kongressi oli tässä mukana Pohjois-Korean eh, kansalaiskokous. Kaikki nämä on pieni määrä parlamentteja maailmassa, jotka on demokraattisesti valittu sillä tavoin kuin me ajattelemme, että demokratian mukaan pitäisi. Ja sitten toiseksi jos ajatellaan tätä Euroopan parlamentin kannalta, niin tilanne tulee olemaan hyvin vaikea, sillä kuten sanoin, artikla 2 viittaa ainoastaan YK jäsenvaltioihin ja ne ovat sitten itsenäisiä tämän systeemin sisällä. YK logiikan mukaan me emme ole itsenäinen parlamentti, koska emme ole jäsenvaltio EUna YKssa me olisimme parlamenttia prosessin ulkopuolella. Me sitten voisimme tulla kolkuttelemaan tämän istunnon ovelle ja pyytää tarkkailija-asemaa sieltä tai muuta. Ja tätä te IPU-yhteydessä pidätte naurettavana. Eli sen takia, jos asia katsoo demokratian kannalta laajemmin, mutta kapeammin myös tämän parlamentin kannalta, ei meidän kannata tätä asiaa enempää ajaa me voimme tehdä muunlaista hyvää työtä. Meillä on vuosittainen valtuuskunta eh, yleiskokoukseen. Niin siellä mitä kohdellaan oikein hyvin eh, sekä YK toimista että jäsenvaltioiden toimista. Ja sitten tietysti ulkosuudihallinnolla on oma tehtävänsä tässä. Ja tämän lisäksi voidaan harkita parlamentaarisen aspektin vahvistamista niin, että kansalliset valtuuskunnat, jotka menevät yleiskokoukseen, ottaisivat mukaan parlamentaarisia valtuuskuntia. Ei tätä mikään estä. Tämä voidaan tehdä jopa EUn valtuuskuntaan. Voitaisiin eh, tänä vuonna tai ensi vuonna ottaa mukaan Euroopan parlamentin jäsen sitä vahvistamaan. On siis erilaisia tapoja vahvistaa YK-työn parlamentaarisia ulottuvuuksia ilman, että lähdetään luomaan – tällaista mielestäni ei kovin demokraattista ja aika kallista instituutiota. Ja siitä syystä uskon, että meidän pitäisi miettiä näitä vaihtoehtoisia toimintatapoja, jotka ovat aika hyvin toimineet. Olen myös sitä mieltä, että pidemmällä välillä IPUn vahvistaminen voisi olla yksi mahdollisuus. Tässä on erilaisia mahdollisuuksia. Se voisi olla peruskirjan artiklan 25 mukaisesti, tai ehkä ei kuitenkaan eh, yleiskokouksen alhainen, mutta IPOn vahvistaminen kuulostaa nyt järkevämmältä kuin UNPAn perustaminen, mutta ei IPOn vahvistaminen nyt ainoa asia saisi olla, mitä me teemme tilanteen vahvistamiseksi. Eli lopuksi haluaisin vielä sanoa, että kyllä minä pidän parlamentista, pidän siitä työstä, mitä täällä teemme. Kuten voitte havaita, monesta asiasta olemme samaa mieltä, mutta on sitten muita, joista voi ihan hyvin olla eri mieltä. Minä on kuitenkin pitäytyä, että 135, 136, niitä vastaan pitäisi mm, äänestää. Saa nähdä, kuka huomenna voittaa. Portugali voitti meidät tänään, mutta ehkä me tai te voitamme sitten huomenna. Niin, olen täysin samaa mieltä. No, otta, käyttäkää nyt sitten puheenvuoro, mutta ihan lyhyesti. Me emme enää voi käynnistää, käynnistää tätä keskustelua uudelleen. Lambsdorff lost 4-2 in football. Lambsdorff hävisi 4-2 jalkapallossa. Nyt hänen täytyy 5-1 voittaa, muuten tämä ei ole tasaista. No, Alexander, minä olen hyvin hämmästynyt teidän argumenteistanne kolme päivää sitten IP-valtuuskunta oli New Yorkissa ja tämä oli oikein mukavaa. Nyt argumentti äh, sitä vastaan, että YK on yhteydessä olisi parlamentaarinen valtuusto, joka seuraisi jatkuvasti toimintaa. Tämä ei ole oikein argumentti. Ja IPUn vahvistaminen minä en vastaan, mutta sillä on toisenlainen äh, luonne. Se ei koskaan ole tällainen YK parlamentti. Se on Genevessä ja tämä on aivan eri asia. On niin paljon erilaisia kysymyksiä käsiteltävänä, että se ei koskaan olisi YK keskittynyt elin. Tämä ei ole vaihtoehto. Artikla 2 ei ole se 22 voisi olla tällaisen elimen perustumisesta päättävä artikla, mutta nämä nyt ovat kaikki yksityiskohtia. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi säilyttää ovi auki sillä ajatuksella, että YK uudistuu ja kun nämä kansainväliset kysymykset tulevat lähemmäksi kansalaisia, meillä pitäisi olla kansalaistenkin kamari eikä vain hallin, hallitusten. Jos te olette sitä vastaan, että tulevaisuudessakaan ei näin ole, niin sitten meillä tulee olemaan parlamenttien kamari, joka vastustaa. Minä tiedän kyllä, minkälaisia diplomaatit ovat. He vastustavat tätä. He eivät pidä parlamenteista ja olen pahoillani, mutta jollain lailla he ovat nyt teihin vaikuttaneet. Eh, let me just come back on, on this one issue. No tähän vielä just if... Siis ihan lyhyesti. Not only... Joo. Kyse ei ole pelkästään AFETin valtuuskunnasta, tämähän on se vuosittain menevä. Eli kolme alivaliokuntaa menee ihmisoikeusneuvostoon New Yorkiin. Ja kehitysyhteistyövaliokunnan kollegat olivat siellä ja puhuivat näistä eri prosesseista. Ja jopa talousarvion valvontavaliokunta käy New Yorkissa keskustelemassa rahoituskysymyksistä ja valvonnasta. Eli monia asioita nyt ollaan tekemässä, ja UNPAkaan ei voisi valvoa kansanedustajat ovat silloin kansallisia edustajia ilmeisesti, ja heillä on sitten työtä myöskin kotimaassaan, eli he eivät voisi olla sillä koko aikaa. Eli jätetään tämä nyt tähän, ja katsotaan, miten sitten huomenna käy äänestyksessä, ja sitten sen jälkeen mennään oluelle. Thank you. Kiitos. Me äänestämme varttia 12. Ja nyt pidämme tauon puoli kuuteen saakka. Bene, colleghi. Abbiamo il... No niin, kollegat. Nyt meillä on täällä paikalla Moldovan ulkosuhteista Euroopan integraatiosta vastaava ministeri Juri Leanka. Äänsikö nyt ihan oikein? Ja käymme nyt keskustelua. Täällä on paikalla edustaja Makovei, joka on EUn ja Moldovan välisen parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan puheenjohtaja. Ja heti aluksi totean, että Moldovan vuosi alkoi hyvin. Siellä oli ensin presidentin vaalit 16. maaliskuuta ja siihen päättyi sitten perustuslaillinen kriisi, joka oli kestänyt jo kaksi vuotta, eli pitkään. Neuvottelut ovat edenneet assosiaatiosopimuksen osalta EUn ja Moldovan välillä. Ja myöskin on neuvoteltu kauppakysymyksistä, vapakauppakysymyksistä, johon liittyy hyvin monia seikkoja. Sitten jatkamme edelleen keskustelua viisumeista ja raportti, joka maasta on julkistettu, on sävyltään myönteinen. Muodolliset neuvottelut jatkuvat edelleen. Ja komission toukokuussa julkistama raportti osoittaa, että lähes kaikilla saroilla on tapahtunut hyvää kehitystä, vaikkakin myöhästymistä on tietyissä osissa lainsäädäntöä ja huomattavasti ongelmia myöskin lainsäädännön täytäntöönpanossa. Komissio kehottaa Moldovaan ponnistelmaan edelleen oikeuslaitoksen uudistamisen saralla ja jatkamaan vuoropuhelua, jotta voitaisiin luoda mekanismeja, joilla voidaan kehittää luottamusta ja myöskin pitää tehostaa julkishallintoa. Viime viikolla Brysselissä oli kolmas kokous, joka koski ihmisoikeuskysymyksiä EUn ja Moldovan välillä, ja yksi avainkysymyksistä liittyi syrjimättömyyslainsäädäntöön. No minä päätänkin tähän ja annan sitten puheenvuoron teille ja odottelemme mielenkiinnolla, mitä teillä on sanottavana. Thank you very much, Mr. Chair. Uh... Kiitoksia hyvin paljon, herra puheenjohtaja. Haluaisin ilmaista aluksi kiitollisuuteni siitä, että minulla on tämä mahdollisuus puhua täällä ulkoasian valiokunnan jäsenien edessä Moldovan tilanteesta ja alueen haasteista ja luonnollisesti näkökulmista Euroopan unionin ja Moldovan suhteisiin on hienoa, että erään Vusek on täällä paikalla. Meillä on mahdollisuus ilmaista suuri kiitollisuutemme hänen tärkeästä roolistaan meidän tuomisessamme tänne. Meillä on nyt presidentti vakaus ja meillä on mahdollisuus hyötyä täysin niistä mahdollisuuksista, joita meille on annettu. Haluaisin myöskin Monika Makoveita kiittää. Hän on tehnyt hienoa työtä interparlamentaalisessa ryhmässä. Me olemme saaneet tukea ja Tämä tekee minut optimistiseksi, kun näen tuen, jota Euroopan parlamentin jäsenet meille ovat osoittaneet ja Euroopan unionin jäsenmaiden edustajat meille osoittaneet. Herra puheenjohtaja, tässä kuullessani, että olen ollut tässä salissa kolme vuotta sitten, vuonna 2009 toukokuussa heti huhtikuun vaalien jälkeen mieleeni tuli, että tämä mielenkiintoinen sattuma kolme vuotta osuu yhtiin, yhteen lähes tulkoon koalition vallassa olon kolmenvuotispäivän kanssa. Ja nyt ajattelin sitä, mitä kolmen vuoden aikana olemme saaneet toteutettua erityisesti, kun ajatellaan niitä tavoitteita ja prioriteetteja, joita Moldovan hallituksella on. Hyvin lyhyesti haluaisin muistuttaa että siitä, mikä tilanne oli kolme vuotta sitten. Me olimme maa, jossa oli ollut autoritaarinen valta ja maa, joka oli menossa alaspäin eikä nousemassa ylöspäin eh, toimielinten toiminnan suhteen. Maa, jossa syrjiviä käytäntöjä oli ja ei vain oppositiota vastaan taisteltiin, mutta myöskään perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia ei kunnioitettu ja perusvapauksia. Olimme maa, joka oli kriisissä naapureidensa kanssa, äh, Ukrainan ja Romanian, ja me olimme Euroopan unionin suhteiden suhteen jäähyllä mitä tulee viisumivaatimuksiin Moldovan kansalaisille. Ja IMFn valtuuskunta oli poistunut juuri vuonna 2009 ja talouden suhteen ei ollut saatu paljon aikaan. Talouden taantuma oli 7 prosenttia ja alijäämä oli miinus 16 prosenttia BKT nähden. Eli nyt kolme vuotta sitten näitä dramaattisia, sen jälkeen näitä dramaattisia muutoksia on tapahtunut Moldovan hallinnossa. Tämä asiakirja, joka minulla on hyvin selkeä osoitus siitä, mikä tilanne on tällä hetkellä. Ja tämä on Euroopan unionin asiakirja liittyen itäisiin naapurustoon kumppanuuksiin. Tämä osoittaa hyvin, kuinka olemme rakentaneet kumppanuussopimusten kautta demokraattista yhteiskuntaa ja kuinka olemme tukeneet vapaata, vakaata yhteiskuntaa. Ja olen tyytyväinen siitä, että Moldova on tässä mukana. Haluaisin muistuttaa, että vuonna 2009 me olimme erillämme. Indikaattorit olivat hyvin pahoja maan suhteen, median vapauden suhteen ja perusoikeuksien kunnioittamisen suhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että kolmen vuoden aikana Moldovan hallitus on saanut aikaan valtavaa edistymistä. Hyvin tärkeitä muutoksia on tapahtunut poliittisten isuutioiden, kohdalla, talouden kehityksen suhteen ja myöskin meidän suhteemme Euroopan unioniin on muuttunut hyvin suuresti ja tärkeästi. Ja jos me olemme onnistuneet tämän tekemään, se on yhteyksiemme ansiosta tapahtunut ja sen tuen ansiosta, jota olemme saaneet Euroopan unionin jäsenmaalta, komissiolta ja parlamentilta olemme onnistuneet saamaan aikaan uudistuksia, mutta meillä on siitä huolimatta valtavia haasteita luonnollisesti olemassa. Olemme kolme kuukautta sitten saaneet valittua presidentti Meillä ei 917 päivän ajan ollut presidenttiä. Tämä on aiheuttanut jonkinlaista filosofista väittelyä EU-maissa liittyen siihen, että presidentin verka olisi ehkä jonkinlainen äh, vanhanaikainen turha asia ja siitä voitaisiin päästä eroon, tämä on vitsi. Mutta me, tämä tarkoittaa nyt sitä, että hallitus voi kolmen vuoden ajan ennen seuraavia vaaleja nyt keskittyä hyvin vaikeisiin, mutta tarpeellisiin uudistuksiin. Te olette jo tuoneet esiin, herra puheenjohtaja, tässä kaikkein vaikeimmat uudistukset. Ne ovat avainasioita Moldovan hallitukselle – me jatkamme talouden vapauttamista, ja jatkamme myöskin instituutioidemme vakauttamista. Nämä avainalueet liittyvät hyvin läheisesti suhteeseemme Euroopan unioniin, puhumme tässä nyt poliisilaitoksen, oikeuslaitoksen uudistuksista, syyttäjälaitoksen uudistuksista. Kaikki nämä asiat liittyvät hyvin läheisesti viisumisopimuksemme Euroopan unionin kanssa. Korruptiovastainen taistelu. Nämä ovat elementtejä, jotka heijastavat toimintasuunnitelmaa, jonka Euroopan unioni on tehnyt. Olen hyvin tyytyväinen siitä, että me olemme onnistuneet saamaan päätökseen oikeudellisia toimia ja viisumivapauden suhteen toimia. Tämä oli melko vaikeaa. Tämä osoittaa tilannetta instituutioissa ja yhteiskunnassa, mutta uskon, että tässä hallitus on osoittanut tarpeellista rohkeutta. Me olimme päättäväisiä, halusimme taistella tiettyjä ennakkoluuloja vastaan, joita on olemassa yhä yhteiskunnassa ja rakentaa suvaitsevaa demokraattisempaa, eurooppalaisempaa yhteiskuntaa, joka perustuu niille samoille arvoille, jotka me jaamme. Me kohtamme vieläkin haasteita talouden kehittämisen suhteen. Moldova valitettavasti on tilastojen mukaan yhä Euroopan köyhin maa. Me olemme saaneet vuosina 2010 2011 tärkeää kasvua aikaan. Viime vuonna kasvu oli 6 prosentin luokkaa. Ja se, mikä on hyvin tärkeää, on se, että Euroopan unionista on tullut eh, nyt Moldovan eh, tärkein kauppakumppani. 52 prosenttia viennistä on suuntautuu näille markkinoille. Tämä osoittaa sitä, kuinka tärkeä side Moldovalla on Euroopan unioniin. Tämä tulee, tämä kasvu tulee hidastumaan kolmella prosentilla tällä, kolmen prosenttiin tänä vuonna. Se olisi teidän erässä maissanne erittäin hyvä taso, mutta luonnollisesti, koska meidän lähtötasomme oli niin matala, tämä tilanne on erilainen. Meillä on yhä haasteita, kuten Transnistrian konflikti, mutta tässä meillä on kuitenkin positiivista dynamiikkaa olemassa. Positiivista vuoropuhelua on saatu aikaan, luottamusta on luotu molemmin puolin, mutta haluaisin tässä Euroopan unionin kumppaneille ilmaista kiitollisuuteni. He ovat onnistuneet luomaan tällaisen tarpeellisen positiivisen ilmapiirin, joka on tarpeen ratkaisun luomisessa – voimme tässä puhua taloudellisesta tuesta, jota te olette meille tarjonneet myöskin, joten olemme hyvin kiitollisia, että täällä ei ole olemassa mitään vaihtoehtoja. Sitten en halua nyt puhua liian pitkään, mutta haluaisin vielä mainita eurooppalaisen näkökulman puuttumisen. Tällä hetkellä Moldova ei vielä ole mahdollinen ehdokas maa Euroopan unionin jäsenmaaksi, mutta haluaisin kiittää parlamenttia päätöslauselmasta, joka viime joulukuussa hyväksyttiin. Se oli ensimmäinen Euroopan unionin toimielimeltä, joka nyt Lissabonin sopimuksen artiklaa 49 korostaa sanoen, että mikä tahansa maa, joka täyttää ehdot, saa hakea Euroopan unionin jäsenyyttä. Ja tämä oli moraalisesti hyvin tärkeä, rohkaiseva viesti. Me aina pohdimme sitä, halutaanko meitä mukaan vai ei, onko meillä mahdollisuuksia vai ei, ja onko Moldova mahdollinen ehdokasmaa vai ei. Ja koska tämä mietintö tunnustaa sen, että Moldova nyt on niin kutsuttu hyvä oppilas ja tekee oikeita asioita, Moldova voi osoittaa, että me voimme olla menestystarina maailmassa. Voimme olla hyvin dynaaminen. Dynaamisuushan ei aina ole positiivista, mutta nyt erityisiä katastrofivastaisia toimia on tehty. Ja meillähän on ihan omiakin kriisejä. Nämä eivät aina luonnonkatastrofeja. Me emme vain näytä eurooppalaisilta. Me ajattelemme kuin eurooppalaiset ja yhä enemmän ja enemmän kannatamme eurooppalaisia arvoja ja jaamme ne. Ja on tärkeää ajatella eurooppalaista ulottuvuutta. Se motivoisi meitä. Meidän luottamuksemme tulevaisuutena on se vielä vahvempi ja sitten me voisimme teidän tuellanne laajentaa kauemmas itäntä vakauden aluetta Euroopan unionista. Ja odotan luonnollisesti mielipiteitänne ja kysymyksiänne. Kiitoksia. Presentation. Kiitoksia tästä intohimoisesta alustuksesta. Ja sitten valtuuskunnan puheenjohtaja Makovei, olkaa hyvä. Um. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olen oikein tyytyväinen, että ministeri Lanka on täällä paikalla. Me olemme jo kaksi ja puoli vuotta tehneet yhteistyötä ja voin myös kaikille ilolla kertoa, että eilen meillä oli parlamenttien yhteistyökomitean kokous Moldovan tasavallan kanssa ja teimme päätöksiä suosituksista ja sitten lokakuussa tapaamme taas Kishinaussa. Eilen saimme kuulla komissiolta liittyen kolmeen tärkeään asiaan, jotka koskevat Moldovan tasavaltaa ja Euroopan unionia assosiaatiosopimus, viisumivapautus ja CFTA. Ulkosuhde palvelun henkilöt, jotka työstävät assosiaatiosopimusta Moldovan kanssa, sanovat, että edistys on ollut oikein hyvää. Ja sitten ympäristöluku on tulossa lopun käsittelyyn. Ja viisumi asia edistyy myös, samoin kuin CFTA kun kaikki nämä henkilöt nyt käyvät kertomassa neuvottelun edistymisestä, missä oltiin kolme vuotta sitten ja missä ollaan nyt, niin joskus he jopa sanovat, että Moldovan viranomaiset edistyvät liian nopeasti. Eli tämä edistys on todella hyvää. Meidän on palkittava siitä. Ainahan lähdemme liikkeelle tästä samasta periaatteesta enemmällä enemmän. Ja olen sitä mieltä, että idässä ei pidä kaikkia maita kohdella samalla tavalla pakettina, vaan pitää katsoa aikaansaannoksia ja palkita niistä. Näinhän aina teemme elämässä yleensä kaikissa tilanteissa. Eli töitä on kyllä vielä tehtävänä, mutta varmasti jatkatte niin kuin viimeiset kolme vuotta olette tehneet. Nyt silloinkin, kun presidentti on valittu. Ja yksi asia, jota olemme jatkuvasti suositelleet, se löytyy myös viimevuotisesta Watson raportista, että Venäjän joukot pitäisi vetää Transnistriasta ja niiden sijaan tuoda kansainvälinen siviilipoliisi. Tämän ehdotuksen teimme myös eilen että vedettäisiin pois kaikki sotilasvälineet ja ammukset ja otimme esille myös tiedustelupalvelukysymyksen tietysti jäsenvaltioiden tuella niin, että vastattaisiin Euroopan standardeja. Tästä olisi hyötyä teillekin. Lopetan tähän ja muut voit sitten estää kysymyksiä. Kiitos. Speaker. Seuraavaksi Watson. Hän ei paikalla. Sitten Musek, olkaa hyvä. Uh, congratulations. Kiitoksia ja onnittelut, varapääministeri, kaikesta, mitä on tapahtunut maassanne. Tehän olette melkein mallimaa Euroopan itäosissa, siis EUn kannalta. Tietysti haluaisi, emme halua pakottaa teitä, koska teidän pitää itse päättää kaikesta. Jos te teette muutoksia maassanne, niin tietysti me odotamme jotain tällaista. Mutta päätökset pitää tehdä Moldovassa. Meidän täytyy saattaa asetelman, järjestelmämme yhteen esimerkiksi jos ajatellaan vaikka vapaita vaaleja, niin huomasimme, että teidän valinnat todella olivat vapaat ja oikeudenmukaiset. No jotain häiriöitä saattaa olla missä tahansa vaaleissa, missä tahansa päin maailmaa. Mutta jos verrataan kaikkia maita itäisessä kumppanuusohjelmassa, niin voidaan sanoa, että Moldova todennäköisesti on niistä paras. Te kysyitte siitä, millainen tie teillä on Moldovana Euroopan unioniin. Ja näen, että tulevaisuudessa on ehkä kaksi estettä. Ja haluaisin niistä esittää kysymyksiä. Ensinnäkin valmiutenne todella toteuttaa uudistuksia. Jos teillä on vakavasti otettava uudistusohjelma seuraavan kahden ja puolen vuoden aikana, mehän tiedämme, että tällaiset uudistukset saattavat olla hyvin kivuliaita kansalaisille – mutta jos ne onnistuvat, niin niistä ne saattavat olla tuskallisia. Eli oletteko tähän valmi- valmistautuneita? Esimerkiksi eläkejärjestelmä, oikeuslaitos, työmarkkinat, kaikki, joka liittyy harmonisointiin EUn ja Moldovan järjestelmien välillä. Sehän on teidän valintanne lähestyä EUta, joten ilmeisesti te haluatte siirtyä tähän suuntaan. Me tiedämme varsin hyvin, että se ei ole helppoa. Meillä on omaa kokemusta tästä monissa EU-maissa. Ja sitten toinen kysymys. Te puhutte tärkeästä seikasta. Ja tämä liittyy Transnistrian kysymykseen. Eli ulkoministerinä, ei nyt siis varapääministerinä, siis miten ulkoministerinä näette neuvotteluiden tulevaisuuden 5 plus 2 suhteet Ukrainaan, Venäjään tässä kysymyksessä? Millaisena te näette tämän ongelman? Me olemme valmiita auttamaan teitä Euroopan unionina. Ja varmasti Yhdysvallat ja yhdistyneet kansakunnat myöskin – ja Viinissä käytäviä neuvotteluita seurataan koko ajan. Miten tältä kannalta te nyt näette tämän asian, koska minusta vaikuttaa, että tämä saattaa aiheuttaa ongelmia tulevaisuudessa, koska meillä on huonoja kokemuksia. Jos haluamme olla lähempänä jotain tiettyä maata Euroopassa, ilman, että on täysin ratkaistu esimerkiksi rajakiistoja ja muita riitoja naapurivaltioiden välillä. Kiitos. Ja onnittelut vielä kerran. The following Kiitoksia. Seuraavaksi Basescu. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Eu doresc să vorbesc în român. Kiitoksia paljon. Puheenjohtaja puhun nyt romaniaksi. Herra ulkoministeri, haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi Brysseliin ja Euroopan parlamentin ulkoasian valiokuntaan. Voisinko kysyä teiltä, mikä teidän näkökulmanne Chicagon NATO-kokouksen julkilausumaan Transnistria koskien on? Ja mitä tulee itäiseen kumppanuuteen, Tarjoako se mielestänne mahdollisuuksia teidän maallanne? Kiitoksia. Mr. Preda. Seuraavaksi Preda Romaniasta. Ehm, Kiitos puheenjohtaja. Hyvä ministeri, minäkin haluan tuota teidät tervetulleeksi tänne ulkoiseen valiokuntaan ja haluaisin onnitella Moldovaa aikaansaadusta edistyksestä viime aikoina. Te puhuitte kolmesta viimeistä vuodesta. Ja minä haluaisin kysyä tilanteesta ennen 2009 Kisinaussa ja protesteihin ja mielenosoituksiin liittyen muistatte varmasti, että mielen osoittajat hakattiin hyvin väkivaltaisesti. Ja minä haluaisin tietää, minkälainen tuomio on annettu väkivaltaan syyllistyneille. Onko edistystä tapahtunut tutkimuksissa, kun näitä hyvin vakavia tapahtumia on tutkittu vai jääkö tämä selvittämättömäksi mysteeriksi. Ja sitten halusin viitata myös IMFn hyvin optimistiseen ennusteeseen Moldovan talouskasvun osalta. Voitteko kertoa, miten talouskasvu saadaan aikaiseksi? Mitä odotuksia teillä on oman ja talouden suhteen? Kiitos. Another colleague from Romania. Sitten vielä Romaniasta Severin those of Romanians. Niin tässä nyt yliannostus romanialaisia, tai ehkä ei. Eli puhun nyt englantia, koska haluan, että kollegat ymmärtävät viestini helpommin. No, minä kuuntelin nyt näitä painopistealueitanne. Mielestäni ne ovat oikeat ja niitä täytyy tukea EUn puolelta. Mutta kuitenkin ehdottaisin, että voisitte miettiä muitakin painopistealueita. Ensinnäkin teidän pitäisi luoda jonkinlainen julkinen tila Moldovaan, jotta koko yhteiskunta saataisiin mukaan, esimerkiksi vanhukset, eivät pelkästään nuoret, kun käydään keskustelua. Ja tällä tavalla he voivat ymmärtää, millaisia Euroopan integraatiohankkeita ja uudistushankkeita teillä on käynnissä. Mielestäni se olisi äärimmäisen tärkeää saada koko yhteiskunta mukaan tällaisen sisäiseen vuoropuheluun – ja myöskin pitää vahvistaa kansalaisten kansallista identiteettiä. Sitten varmasti olette miettineet myöskin yhteiskunnallisia haasteita. Jos yhteiskunnan haasteita ei hoideta kunnolla, niin silloin kaikki hienot uudistukset saattavat epäonnistua. Ja tietysti tässäkin EUlla on vastuunsa. Ja sitten lopuksi teillä pitäisi olla jonkinlainen strategia jolla hoidetaan eurooppalaisia ennakkoluuloja, kun he tulevat Moldovaan. Tehän mainitsitte jo siitä, että Moldova on Euroopan köyhin valtio. No tietysti joidenkin laskelmien mukaan saattaa olla näin, mutta Moldova ei pidä ajatella pelkästään köyhimpänä maana, vaan se on eurooppalainen maa, jolla on jotain tarjottavaa Euroopalle ja jolle Euroopan tulisi tarjota jotain. No sitten kysymyksemme. Ja voisitte ehkä kertoa vähän enemmän siitä, millä tavalla olette pettyneet Euroopan unioniin. Tehän olette diplomaatti, niin varmaan voitte uudelleen muokata tämän kysymyksen ja puhua odotuksistanne EUn osalta. Ehkä Euroopan näkymistä ja siitä, miten EU on toiminut, jotta voidaan ratkaista Transnistrian kiista. Kiitos. Mr. Schulz, The Green Group. Sitten Schulz vihreistä. Zum einen möchte ich mich, Herr Minister... Aluksi haluaisin onnitella Leanka johtuen poliittisesta kehityksestä, jota on tapahtunut maassanne. Hallitus on tehnyt suuria edistysaskeleita, tämän me tiedämme ja oletteko sitten esikuva? No sen suhteen ei ole ihan niin varma. Kun ajatellaan itäistä kumppanuutta, niin meillä on hyvin paljon tällaisia toiveita esimerkiksi. Ja Ukraina on pet- suuttanut meille pettymyksen. Ja toivottavasti te nyt pysytte tällä ykköspaikalla. Ja sehän on peruuttamatonta kehitystä. No sitten vielä Transnistrian ongelma. En tiedä, mitä Dublinin huippukouksessa saadaan aikaan, mutta tämä 5 plus 2 neuvottelut ovat käynnistyneet uudelleen. Ja toisaalta täytyy myöskin huomata, että Venäjä, ja Venäjä näkee Transnistrian taloudellisena erityisalueena. Ja jonkinlainen taivanisointi on tässä nyt käynnissä. Eli mitä mieltä olette tästä kehityksestä? Ja myöskin täytyy huomata, että Venäjän toiminta saattaa viedä näitä maita myöskin kohti Euraasian unionia. Eli mitä mieltä olette tällaisista vaihtoehdoista? No sitten te korostitte, että te haluatte noudattaa eurooppalaisia standardeja ja siinä on vielä tekemistä. No tässä kaksi ydinkohtaa. Teillähän on syrjimättömyyslaki säädetty. Siellähän on, on puhuttu myöskin siitä, että seksuaalinen suuntautuminen ei saa olla syy syrjintään. Se on mukana eurooppalaisessa lainsäädännössä, mutta teidän maastanne sitä ei ole merkattu lainsäädäntöön. Sitten kuudessa kaupungissa kahdella alueella mielipiteen vapautta on rajoitettu. Eli mitä mieltä olette tällaisista kysymyksistä? Kollega Gomez. Pre- Sitten Gomez, olkaa hyvä. Prime Minister, I also welcome the progress. Pääministeri, minäkin haluaisin tätä edistystä teidän maassanne kiittää. Onko mikrofoni päällä? On se päällä. Ja toivon todellakin, että tämä jaottelu, niin että kun on sanottu, että teidän maanne on kaikkein köyhin maa tätä ei pitäisi kokea minkäänlaisena lannistuksena. Päinvastoin minä tulen maasta, joka oli kerran Euroopan köyhin tai sellaisena sitä pidettiin, siis Portugalista se ehkä vieläkin on köyhimpiä, mutta se ei tarkoita sitä, että meidän elintasomme ei olisi dramaattisesti vuosien aikana parantunut ja tätä ei pitäisi minään rajoitteena nähdä. Päinvastoin se pitäisi olla kimmoke edetä eteenpäin. Haluaisin kysyä teiltä liittyen vaikeuksiin ihmisoikeuksien alalla. Ne liittyvät Transnistrian konfliktiin. Edistystä on tapahtunut selkeästi. Amnestin raportti on tunnustanut edistystä teidän oikeusjärjestelmässänne viime vuonna. Tämä osoittaa, että edistys on mahdollista, jos sitoumusta on olemassa. Haluaisin kysyä liittyen näihin pettumuksiin Euroopan unioniin ja sitten teidän odotuksiinne, ei vain talouden, mutta myöskin ihmisoikeuksien alalla, kuinka me voisimme auttaa teitä ratkaisemaan niitä monia ongelmia, joita ihmisoikeuksien alalla on olemassa. Ne usein liittyvät oikeusjärjestelmään, luonnollisesti ne liittyvät ilmaisuvapauteen. Tässä ilmaisuvapaus ja suvaitsemattomuus vähemmistöryhmiä, mukaan ottaen homoseksuaalit oli mainittu. Ja haluaisin myös ottaa esiin ihmiskaupan. Tämä on ala, jossa varmastikin selkeitä toimia voitaisiin tehdä, jotta tätä ilmiötä voitaisiin suuresti rajoittaa. Haluaisin siis kysyä, mitkä teidän mielipiteenne ovat näihin asioihin liittyen, mitä te odotatte Euroopan unionilta? Ja viimeiseksi vielä Shib. Forgive me. Eh, gracias, señor presidente. I know my, my name is very difficult. Kiitos, tiedän, että minun nimeni on todella hankala ulkomaalaisille. Ja nyt sitten jatkan puolan kielellä. Hyvä ministeri, pääministeri, niin miksi teitä pitäisi kutsua pääministeri? Tämä kuulostaa paremmalta. Minä haluaisin liittyä niihin, jotka ovat kiittäneet teitä teidän päättäväisyydestänne näiden muutosten läpiviemisessä. Muistan, että vaalien aikaan Kishinaussa ei optimismia ollut kovastikaan. Minä olin paikalla silloin, tiedän, kuinka synkeä tunnelma oli. Mutta tästä pessimismistä kuitenkin syntyi aitoa optimismia ja te olette ollut hyvin päättäväinen ja sisukas. Tietysti tehtävää vielä on. Teillähän on tämä paikalleen jätynyt konflikti, joka koskee Transnistriaa. Ja se on todellinen huolenaihe ihmisille myös Moldovassa, mutta ymmärrämme, että on vaikea ryhtyä näin moniin uudistuksiin kerralla. Mutta minä en itse asiassa ajatellut kysyä tästä jäätyneestä, jähmettyneestä konfliktista. Haluaisin tietää, mikä on äärimmäinen vähimmäistaso konfliktin ratkaisemiseksi. Teidän mielestänne Ilmeisesti parasta olisi, että Transnistriasta tulisi Moldovan osa, mutta tähän voi kulua kyllä aika kauan aikaa. Ja sitten uudistu, uudistusten hyväksyntää julkisuudessa. Tästä on jo puhuttu. Te olette selvästi pyrkimässä EUn jäsenvaltioksi. Ja Puolasta Tiedämme, että tähän saatte tukea niin kauan, kun tämä ei vaikuta ihmisiin ja heidän elämäänsä, mutta kun hinnat nousevat ja työttömyys kasvaa ja kun eläkejärjestelmää aletaan muunnella, niin ihmiset huolestuvat. Jos ajattelee muiden maiden kokemusta, esimerkiksi Puolan kokemuksia, niin mitä mielestäni voitaisiin tehdä, jotta voitaisiin auttaa ihmisiä näinä vaikeina muutosaikoina muuten tässä eurooppalainen tie tulee kyllä olemaan aika lailla kuoppia täynnä. Kuten kuulimme, me olemme kovasti odottaneet joiltain mailta, mutta sitten niissä kuitenkin jumuidettiin paikalle. Ja sitten haluaisin vielä onnitella Moldovan oikeusasia miestä. Hän on todellinen malli, esimerkki, jos ajatellaan ihmisoikeuksia, vankila-uudistuksia, oikeuslaitoksen uudistusta ja tiedon antamista niistä on olemassa yhteinen hanke Puolan ja Ranskan eh, oikeusmiehen kanssa. Ja Nämä ovat olleet menestyksekkäitä ohjelmia. Ei kuitenkaan riitä sanoa, minä haluaa pyrkiä, vaan on hyvä ottaa oppia niistä maista, joissa tämä on jo käyty läpi. Näin on helpompi ymmärtää asiaa, jos sen on itse kokenut. Kiitos. Noin niin, kollegat, kiitoksia näistä kysymyksistä. Ja teillä on ministeri 10 minuuttia vastausaikaa. Uh, let me... Aluksi haluaisin kiittää teitä näistä kysymyksistä. Arvostan niitä, koska ne osoittavat ensinnäkin, että te ymmärrätte hyvin pitkälti, mikä on Moldovan tilanne. Ja te olette kiinnostuneita Moldovasta ja sen alueesta, ja te olette valmiita myöskin antamaan meille apua, jotta selviämme vaikeista haasteista ja ongelmista, joita meillä on. No sitten lyhyesti nämä kysymykset. No, Monika ei esittänyt mitään kysymyksiä, ainoastaan hyödyllisiä kommentteja. Sitten Busek esitti kaksi kysymystä. Ensinnäkin uudistushalukkuus. Päätökset, joita parlamentissa tehtiin viime perjantaina – liittyen kahteen lakiin, syrjimättömyyteen ja siihen, että luodaan instituutio, joka olisi itsenäisempi korruption torjunnassa. Ja se siirtyisi hallituksen alaisuudesta parlamentin alaisuuteen ja olisi riippumattomampi. Pitää luoda olosuhteet korruption torjunnan instituutiolle – Mielestäni nämä ovat vaikeita päätöksiä. Ne eivät välttämättä ole kovin suosittuja yhteiskunnassa. Oppositio järjesti näyttävän propagandakampanjan, mutta tämä osoittaa, miten viranomaiset ovat toimineet Moldovassa ja edistäneet asioita. Meillä on kolme vuotta vielä aikaa ja uskon, että jos me käytämme tehokkaasti nämä kolme vuotta. Ja täytyy muistaa, että Moldovahan on pieni maa. Ja joskus pieni on kaunista, ei välttämättä aina. Mutta uskon, että parin, kol, parin vuoden aikana voimme nähdä, millaisia muutoksia kansalaistemme elämässä on tapahtunut. Myönteisiä muutoksia esimerkiksi tulojen, eläkkeiden, elämänlaadun suhteen, mutta myöskin vapauksien suhteen, esimerkiksi liikkuvuuden vapaus mahdollisuus liikkua vapaasti EU-maissa. Ja Mollovalla on selkeitä Eurooppa-näkemyksiä, eli me olemme tehneet päätöksen, ja nyt kun meillä on vakautta ja varhaisten vaalien uhka, joka tietysti vähentää teidän haluanne toteuttaa näitä vaikeita uudistuksia, niin sitä ei enää ole. Nyt me keskittymme alueisiin, jotka jo mainitsin, ja sitten oli kysymyksiä siitä, mitä me odotamme EUlta, mihin olemme tyytyväisiä, mihin tyytymättömiä. No yksi esimerkki. Moldova on tämän vuoden alusta ja seuraavan kahden vuoden aikana saa lähes 60 miljoonaa EUlta ja sillä toteutetaan oikeuslaitoksen uudistuksia. Se on tietysti valtava tekijä, joka auttaa meitä – etenemään, koska näillä varoilla ei vain toteuteta uudistuksia, vaan tällä tavalla me muistamme tietyt tavoitteet ja päämäärät. Ja ihan hyvin, meihin kohdistuu samalla tiettyä painettakin. Ja mikä ettei. Eurooppalaisten kumppaneiden ei pitäisi pelkästään valvoa meitä, vaan myöskin hiukan painostaa meitä – sitten kun meillä on EU-jäsenyys näköpiirissä, eli meistä tulee ehdokasmaa, niin sitten tämä kaksisuuntainen katu on vielä tärkeämpi. Ja Brysselin painostus varmastikin motivoi vielä enemmän hallitusta ja parlamenttia etenemään. Uskon siis, että me olemme hyvin motivoituneita. Ja sitten viimeinen kohta vielä tästä. Meillä ei ole vaihtoehtoja. Meillä ei ole mitään vaihtoehtoja, jotta Moldovasta tulisi vakaa ja vauras maa. Muuten moldovalaiset lähtevät Venäjälle tai Italiaan tai Espanjaan hakemaan parempaa tulevaisuutta ja parempia työpaikkoja itselleen ja lapsilleen, jotta me ymmärrämme, että meillä ei ole vaihtoehtoja. Meidän pitää siis keskittyä tärkeisiin uudistuksiin ja sitten parin vuoden kuluttua näemme, mitä etua näistä uudistuksista on ollut kansalaisillemme. Transnistriasta tuli useita kysymyksiä. Kuinka pitkälti se vaarantaa tiemme EU-hun? Millaista edistystä on tapahtunut? Mikä on tulevaisuuden näkymät? Ja millaiset suhteet on EU-hun, Ukrainaan ja Venäjään? No, ne, jotka seuraatte alueen tapahtumia, niin siellähän on tapahtunut myönteistä muutosta. Me olemme vielä kaukana sopimuksesta. Me emme ole edes sopineet tietyistä periaatteista sen suhteen, millä tavalla näiden uudisastusten pitäisi olla, mutta meillä on myönteistä dynamiikkaa. Me olemme saaneet uudet johtajat tällä alueella mukaan, joten nyt olemme paljon lähempänä tilannetta, jossa on hyvät olosuhteet tämän osan integroitumista Moldovan yhteiskuntaan. Nyt on paljon enemmän luottamusta ja myöskin me jatkoimme esimerkiksi tullin, talouden, koulutuksen alan työryhmiä. Ja tällä tavalla olemme saaneet osinkoa ja kansalaiset ovat nähneet, että Moldovalla on tulevaisuutta. Sitten kysyttiin, mietittiin, mikä on vähimmäistaso näiden uudisasutusten osalta. No, me olemme joustavia. Emme nyt ole keskittyneet siihen, pitäisikö se olla liittovaltio vai pitäisikö sen olla erityyppinen valtio. Meidän täytyy nyt vain keskittyä siihen, mikä on Transnistrian tilanne tulevaisuudessa. Mutta tietysti tiettyjä perusperiaatteita on, ja tärkein periaate on se, että Moldovan valtiota pitää vahvistaa, eikä meidän pidä heikentää päättäväisyyttämme ryhtyä EUn jäsenvaltioksi. Mitkään muut sopimukset eivät vastaa näkemystäni siitä, miten tämän maan tulisi kehittyä. Me ymmärrämme, että kukaan ei halua mitään toista Kyprosta jaettua maata, mutta kuitenkin me katsomme, että jotta saisi maan aseman, Transnistrian tilanne ei saa olla este. Me puhumme tietyistä näkymistä, tietyistä liikkeistä, mutta uskomme, että kun saamme näitä näkymiä, niin sitten mahdollisuus ratkaista transnistrian konflikti kasvaa huomattavasti. Kyllähän sielläkin halutaan vakaata Moldovaa, Moldovaa, jossa myöskin transnistrialaiset löytävät paremman elämän itselleen ja lapsilleen. Eli mitä me siis odotamme Euroopan unionilta, niin kaikkein tärkein kysymys on se, että me saamme Eurooppa-näkymiä. Silloin me voimme, EU sitoutuu pitkällä aikavälillä auttamaan Moldovaa puuttumaan maan haasteisiin ja selviämään tämänhetkisistä ongelmista. Ja tämä ei koske pelkästään Moldovan kansalaisia, vaan myöskin joitain naapureitamme. Sitten kysytte Naton huippukouksesta ja olemmeko tyytyväisiä siihen, että siellä viitattiin Transnistrian. Totta kai olemme iloisia, että näin tapahtui. Me haluamme, että me kiinnitämme edelleen huomiota näihin jäätyneisiin konflikteihin. No yksi asia, jota ei mainittu, ja joka ei ihan vastaa odotuksiamme, oli viittaus ammuksiin ja vanhaan armeijaan. Eli tämä kielen käyttö voisi olla vieläkin vahvempaa. Sitten itäinen kumppanuus. Onneksi komissio valitsi Kishinaun paikaksi, jossa oli ensimmäinen epämuodollinen ministerikonferenssi. Se on 5. kesäkuuta ja muodollisessa ympäristössä, jossa on mukana komission jäsen Fyle ja Helder Schmidt, Lady Ashtonin edustaja. He voivat sitten keskustella ei pelkästään kahdenvälisistä kysymyksistä, vaan myöskin monenvälisistä seikoista. Näissä on jääty jälkeen, se on totta. Tämä osoittaa myöskin, millaisia eroja on poliittisessa järjestelmissä, millaisia toiveita tämän alueen mailla on. Mutta myöskin luonnonkatastrofit ja siviilisuojelu ovat erinomaisia mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä, koska niissä asioissa ei tunneta rajoja. Sitten 2009 huhtikuun tapahtumat. Edistystä on tapahtunut, mutta tämä on kuitenkin edelleen avoin haava yhteiskunnassamme ja siihen täytyy puuttua. Oikeusjärjestelmä on korruptoitunut. Oikeuslaitoksen toimittiin tapauksia, jotka hylättiin, ne vain suljettiin saman tien. Eli meidän täytyy keskittyä tähän mysteeriin. Toivottavasti se mysteeri saadaan vielä ratkaistua ja saamme joskus tietää, mitä meille tapahtui. Ja meidän täytyy rangaista niitä, jotka väärinkäyttivät ja kiduttivat ja loukkasivat ihmisten ihmisarvoa. Sitten kansainvälinen valuuttarahasto. No e- ennusteet ovat vain 3 prosenttia, eivät niin myönteisiä. Se on meidän maallamme aika alhainen lukema, mutta toivottavasti pääsemme edes tähän 3 prosentin tavoitteeseen. Ja kun ponnistelemme lisää ja yksityistämme tiettyjä valtionlaitoksia, voimme edelleen parantaa tapaa, jolla pääsemme tavoitteeseen. Sitten Severi kysyi yhteiskunnan haasteista. Miten voidaan torjua eurooppalaisia ennakkoluuloja? No toivottavasti tämäkin tapahtuma meitä auttaa. Mutta tämän tyyppiset raportit osoittavat edelleen, että Moldovassa menee hyvin. Moldovalaiset ansaitsevat erilaista kohtelua. Ja tämä enemmällä enemmän periaate pitäisi nyt nostaa tälle tasolle. Eli mehän, mitä me haluamme ja tarvitsemme, niin toivottavasti sen myöskin saamme. No sitten odotukset ja pettymykset. No suurin odotus on tietysti saada näkymyys, äh, mahdollisuus päästä EU-jäseneksi. Aikatauluhan on jo laadittu ja meillä on suuri pyyntö nyt kaikille jäsenvaltioille. Seuraavan 90 kuukauden aikana me tarvitsemme esikuva-analyysejä, joista on mainittu toimintasuunnitelmassa, eli pyytäisimme, että kohdelkaa Moldovaa samalla tavalla kuin Serbia, Makedonia ja muita Länsi-Balkanin maita. Ja kun me täytämme nämä kriteerit, niin antakaa meille se, mitä me ansaitsemme. Eli antakaa Moldovan kansalaisille mahdollisuus matkustaa vapaasti. Älkääkä asettako mitään ylimääräisiä ehtoja tai sääntöjä. Meidän tilanteemme on jo paljon hankalampi kuin Länsi-Balkanin maiden tilanne. Mutta kun neuvottelut on saatu loppuun assosiaatiosopimuksesta ja vapaakauppa alueesta ensi vuonna, niin totta kai siirrymme sitten seuraavaan alueeseen, joka on sitten EU-jäsenyysnäkymät. Sitten Transnistria. Voiko siitä tulla erityinen talousalue? No en usko, että se onnistuu. Me olemme käynnistäneet keskustelun vapakauppa-alueesta EUn kanssa. Moldovassa on jo tiettyjä vapakauppa-alueita ja järjestelyt, joiden avulla pystymme ylläpitämään näitä veroparatiiseja kestävät enää kymmenen vuotta. Eli EU ei varmaan halua aluetta, jossa on hyvin erityyppisiä verotusjärjestelmiä tai muuta. Ja tähän mennessä olemme tehneet ja jatkamme vielä sitä, että Transnistrian edustajat ovat mukana neuvotteluissa EUn kanssa. He ovat olleet mukana ensimmäisellä kierroksella. He tulevat tänne parin viikon päästä Brysseliin. He ovat vielä kiinnostuneempia näistä talouskysymyksistä, koska he haluavat hyötyä vapakauppa-alueesta. Hehän ovat riippuvaisia EU-markkinoista vielä enemmän kuin Moldova. Sitten syrjimättömyyslaki. Mehän teimme, mitä me pystyimme niissä olosuhteissa, mutta täytyy muistaa, että ensinnäkin – meidän piti mukauttaa Moldovan lainsäädäntöä EU-lainsäädännön mukaisesti, ja sehän pohjautuu direktiiveille, jotka komissio laati, ja artikla 77 on selkeästi todettu, että seksuaalivähemmistöjen edustajillakin on oikeuksia. Ja artiklassa 1 tietysti mainitaan kaikki muut kriteerit, eli sitä ei suljettu pois, mutta me haluamme nyt keskittyä lain täytäntöönpanoon ja luoda mekanismeja, joiden avulla voimme puhua suvaitsevasta ja demokraattisesta maasta. Ja sitten ihan nopeasti vielä ihmisoikeusodotukset. Gomes kysyi tästä. Jos katsotaan Freedom House-raporttia, joka julkistettiin kesäkuussa, edellisellä kaudella Moldova edistyi eniten ei pelkästään entisen Neuvostoliiton valtiosta, vaan myöskin kun verrattuna Keski-Euroopan maihin tai Länsi-Balkanin maihin. Ainoa alue, jolla vielä täytyy aktivoitua ja edistyä, on tietysti korruption torjunta. Mutta median vapauden suhteen minulla on täällä jopa hiukan tietoja. Me olemme edistyneet erittäin hyvin. Kohdassa kahdeksan olemme siirtyneet sieltä 850. Eli OECDn raporteissa, YK-raporteissa ja jopa Euroopan parlamentin asiakirjoissa näette, että Moldova on edistynyt valtavasti. Tietysti haluamme tehdä yhteistyötä kanssanne ihmisoikeuskysymyksissä ja meillä on erinomaista vuoropuhelua. Meillä oli institutionaalisoitua ihmisoikeusvuoropuhelua EUn kanssa ja hiljattain me saimme siis nämä 60 miljoonaa ja niitä ei käytetä ainoastaan tuomareiden mielenlaadun muuttamiseen, vaan myöskin haluamme ottaa käyttöön hyviä käytänteitä. Sitten ihmiskauppa. Itse olen kansallisen komitean puheenjohtaja tässä kysymyksessä ja meidän täytyy päästä eroon tästä häpeällisestä ilmiöstä, joka ikävä kyllä edelleen on olemassa Moldovassa, mutta ei pelkästään Moldovassa. Sillä on taloudellisia ja yhteiskunnallisia syitä, mutta jos katsotaan nyt näitä lukuja ja raporttia, amerikkalaiset olivat kaikkein kovimpia arvostelijoita tässä suhteessa, ja näette, että tilanne on koko ajan parantunut. No, vielä on paljon tekemättä, ja me olemme tehneet yhteistyötä Malmströmin ja hänen erityisedustajansa kanssa, e- OECDn edustajan kanssa. Ja Kishinaussa on pari viikon päästä kokous, jossa kaikki nämä edustajat ovat koska erityisesti maaseudulla on ongelmia, siellähän on enemmän köyhyyttä. Mutta ymmärrämme, että meidän täytyy edistyä kuitenkin koko ajan. No sitten Transnistriasta. Sitten miten kansalaiset hyväksyvät nämä uudistukset? No, olette oikeassa meidän täytyy osoittaa ihmisille, että tunnelin päässä on valoa ja että he saavat etuja, kun nyt kiristämme vyötä, mutta sitten parin, viikon kulut, parin vuoden kuluttua saamme nauttia eduista. Ja Puolan ja Romanian ja monen maiden kanssa keskustelemme ja vaihdamme käytänteitä, jotta voimme lyhentää tätä vaihetta, mutta Moldova ei ole uudistusten alkuvaiheessa valtaosa uudistuksista on käynnistetty, meidän täytyy vain saada ne päätöksen. Ja sitten meillä on kouluajatuksen uudistus, joka usein tarkoittaa sitä, että täytyy sulkea kouluja pienissä kylissä. No me saimme tukea Maailmanpankilta ja meillä oli koulubusseja ja muita. Ja ihmiset näkevät, mitä etuja meille koituu. Meidän täytyy osoittaa, että meillä on mahdollisuus onnistua ja me tarvitsemme myönteisiä huomioita ja lausuntoja EUlta. Kiitoksia ja anteeksi, että puhuin näin pitkään. Breath. <laughs> Thank you for your presentation. Kiitoksia tästä esityksestä. Kaikkea parasta teille ja maallenne.